przewodniczący! koleżanki i koledzy! kollegat jatkamme kokoustamme avaan tämänpäiväisen täysistunnon kokouksen ikäviä uutisia kuluneista päi, kuluneelta päiviltä. Etan tekemä murha ranskalaisen poliisin murha. Tämä tekee meille hyvin selväksi sen, että terrorismin ongelmaa ei ole ratkaistu Euroopassa. Omasta ja Euroopan parlamentin puolesta haluan osoittaa surunvalitteluni äh, uhrin omaisille. Toivon, että Ranskan ja Espanjan poliisi äh, voimat äh, voivat tuoda oikeuden eteen eivät ainoastaan näitä murhaajia, vaan myös murhan, ja murhan tilaajat. Toinen surullinen uutinen on se, että Kuubassa noin 30 mie- valkoisten nais- valkoisin pukeutuneiden naisten mielenosoituksista on pidätetty. Nämä ovat vangittujen ihmisten vaimoja, äitejä ja siskoja. Ja Euroopan parlamentti myönsi 2005 näille valkoisin pukeutuneille naisille Saharovin palkinnon. Tänä päivänä ajattelemme myötätunnolla näitä rohkeita naisia ja heidän vaikeaa tilannettaan. Nyt sitten siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Yhteiskeskustelu kahdesta mietinnöstä, EKPn vuosikertomus ja vuotuinen lausuma euroalueesta. Edward Shikluunan mietintö, EKPn vuosikertomus 2008 ja sitten Sven Gigoldin mietintö vuotuisesta lausumasta euroalueesta ja julkisesta taloudesta 2009. Annan puheenvuoron esittelijälle. Edward Skikluna, olkaa hyvä. Mr. President. Puhemies, viimeksi kuluneet kaksi vuotta ovat olleet kaikkein haasteellisimpia EKPlle työssään huolehtia hintavakaudesta. Ja minun mietintöni luotiin tässä yhteydessä EKP-vuosikertomuksesta 2008. Me katsomme tässä EKPn ratkaisuja, irtaantumistrategiaa, euroalueen toimia ja uudistuksia rahoitusarkkitehtuurin rakennelmaan. Ja lopulta kysymyksiin, jotka liittyvät tilivelvollisuuteen tämän toimielimen osalta. Toivon, että mietinnössä on löydetty hyvä tasapaino. Talous- ja rahoituskriisi on nähnyt pahimman taantuman 30-luvun jälkeen. Ja sen jälkeen, että laajalti Euroopassa saatiin talouskasvua, nyt useimmat jäsenvaltiot ovat joutuneet talouden osalta stressitestiin, ei stimuloidun mallin kautta, vaan reaaliajassa ja siten, että seuraukset ovat liiankin konkreettisia. Tämä on johtanut siihen, että PKT-kasvu on ollut vain 0,7 prosenttia ja supistuminen on jatkunut vuonna 2009. Uusissa jäsenvaltioissa on ennustettu hyvin verkkaista paluuta kasvuuralle vuosina 2010 ja 2011. Useimmissa jäsenvaltioissa julkisen talouden alijäämä ja velka kasvavat. Komission ennusteissa toukokuussa 2009 no- ennustettiin julkisen talouden alijäämän olevan euroalueella keskimäärin 6,4 prosenttia ja julkisen talouden velan keskimäärin 78,2. Kummankin luvun odotetaan nousemana 2010. Nyt kuluu vuosia ennen kuin nämä luvut, jotka syntyvät talous- ja rahoituskriisin kautta, palaavat kriisiä ennalta tasolle. Mielestäni EKP on vastannut melko hyvin kriisiin. EKPn perustehtävä on huolehtia hintavakaudesta. Ja vaikka inflaatio ylitti selvästi EKPn itsensä asettaman ylärajan, kun se oli huipussaan kesä-heinäkuussa 2008 yli 4 prosenttia. Inflaatiovauhti on sitten hidastunut. EKP on myöskin leikannut korkoja 4,5 kesäkuussa 2008, nyt 2 prosenttia toukokuussa 2009. Näin haluttiin antaa tukea Euroopan taloukselle. EKPn lisärooli kriisin aikana on ollut se, että parannetaan likviditeetin määrää erityistoimia käyttämällä. Ilman tällaista tukea monet rahoituslaitokset, joissa on monien kansalaisten säästöjä eläkkeitä, olisivat kaatuneet. Tietenkin voitaisiin sanoa, että EKPn korkoleikkaukset eivät olleet yhtä jyrkkiä kuin esimerkiksi Yhdysvaltain tai Yhdistyneen kuningaskunnan keskuspankin. Kuitenkin kun EKP on pyrkinyt likviditeettilisäyksen kautta tukemaan monia luottolaitoksia, niin likviditeetti ei ole siirtynyt pankilta asiakkaille. Erityisesti tämä on haitannut PK-yrityksiä. Ja talouskasvuhan tukeutuu näiden pekoyritysten varoihin. Monet pankit ovat sen sijaan tukeneet omaa asemaansa, ja tämä on mahdollistanut sen, että palkkioita maksetaan edelleen. Minun on myöskin viitattava lyhyesti politi- poliittisiin vastauksiin, joita tarvitaan finanssipolitiikan epätasa-arvoon. Tämä on kysymys, johon liittyy paljon epätietoisuutta. Tässä tarvitaan oikea-aikaisia täsmällisiä toimia, mutta jätän ehkä kollegoille mahdollisuuden puhua tästä aiheesta lisää. Herra puhemies, kuten aikaisemmat esittelijät, minä uskon, että tämän parlamentin ja EKPn välinen vuoropuhelu on rakentava ja on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Tältä pohjalta voimme rakentaa edelleen. Uskoakseni parlamentin pitäisi olla läheisemmin mukana, kun EKPn hallintoneuvoston jäseniä nimitetään, samoin kuin seuraava e- Euroopan keskuspankin pääjohtaja – vähän samaan tyyliin kuin nyt on asetettu toiminnan uusi väräpääjohtaja. EKP on tilivelvollinen Euroopan parlamentin kautta Euroopan kansalaisille. Tätä tilivelvollisuutta on vahvistettava. Ennen kaikkea kriisi on osoittanut sen, että markkinat, joita ei säädellä, eivät aina oikaise itse väriä toimia ja ovat alttiita systeemisille riskeille. Siksi on tärkeää huolehtia kattavista uudistuksista koko rahoitusalan rakenteisiin EU:ssa. Ennen kaikkea tarvitaan järjestelmäriskikomitea, jonka pitäisi toimia valvojana ja voida ennalta varoittaa epätasapainosta ja systeemisistä riskeistä. Minä sain minuutin lisäaikaa, sanoo puhuja. Seuraavaksi esittelijä Sven Gigolt. Floor is yours. arvoisa Puhemies. Mietintö 2009 lausuma äh, euroalueeseen ja julkiseen talouteen on laadittu ajanjaksona, joka on ollut euroalueelle hyvin haasteellinen, eikä tämä ajanjakso vieläkään ole ohitse. Taloudellinen tilanne koskee meitä kaikkia ja aiheuttaa kaikille huolenaiheita. Talousasioiden valiokunnassa tätä mietintöä hyväksy, tämä mietintö hyväksyttiin suurella enemmistöllä ja sitä valmisteltiin hyvässä yhteistyön hengessä. Ja selvää on myös, että sekä komission äh, raportti ja ne suositukset, joita me parlamenttina ja talousasioiden valiokuntana esitämme, osoittaa, että taloudellista tilannetta on vakautettava. Toisaalta kriisi on jossain määrin nyt vakaantunut, kasvuluvut ovat hieman korjaantuneet, joten voisi sanoa, että tämä kriisi on astunut toiseen vaiheeseen. Nimittäin budjeteissa on valtavia alijäämiä, ja se on tavallaan se hinta, mitä on maksettu, että päästään eroon tästä kriisistä. Tämän äh, mietinnön viesti on hyvin selvä. Meidän täytyy nopeasti palata kasvu- ja vakaussopimuksen kriteereihin. Me emme voi jättää näitä velkataakkoja meidän lapsillemme ja lapsenlapsillemme. Toisaalta mietintö osoittaa myös hyvin selvästi, että kasvu- ja vakaussopimus ei riitä, vaan euroalueella täytyy ryhtyä parempiin toimenpiteisiin paremman koordinoinnin saavuttamiseksi. Ja samalla täytyy myös puuttua epätasapainoihin euroalueella ja koordinoida myös budjetti- ja talouspolitiikkaa. Suuri haaste tällä hetkellä euroalueen vastuuhenkilöille on se, että he kykenevät hyvällä tavalla ratkaisemaan tämän ongelman. Tämä tarkoittaa sitä, että ei voida lähteä siihen, että äh, jokainen äh, omalla äh, kansallisella tasollaan pitää kiinni omista eduistaan. Puhun tässä nyt erityisesti komissiolle. Sen vastuu on valtava nykyisessä kriisitilanteessa ja komission tehtävä on ryhtyä toimenpiteisiin. Ensinnäkin me tarvitsemme tehokkaita taloudellisen koordinoinnin välineitä. Toisekseen rakenteellinen riippuvuus euroalueella on saatava loppumaan. Emme me voi hyväksyä sitä, että seuraavan nousukauden aikana öljyn hinnan nousu jälleen johtaa taantumaan. Emmekä me kolmanneksi voi hyväksyä sitä, että rahamarkkinoita ei ole tehokkaasti säädelty koska nyt me näemme jälleen sen, että äh, tietyissä jäsenvaltioissa äh, ei ole valvottu kunnolla. Neljänneksi ei ole mahdollista, että tällainen kriisi tavallaan iskee äh, Euroopan arvoja vastaan, sosiaalista yhdentymistä vastaan, ja että jotkut jäsenvaltiot ovat joutuneet hyväksymään korkeita korkoja rahoittaakseen solidaarisuuspolitiikkaansa. Ja sen vuoksi me tarvitsemme solidaarisuutta ja esimerkiksi euroobligaatiota, jolla voimme auttaa heikommassa asemassa olevia jäsenvaltioita. Sen lisäksi, mitä tulee talouspolitiikkaan, se ei saa tapahtua ostovoiman perusteella, kustannuksella. Ja erittäin tärkeää tässä on tehdä yhteistyötä veroalalla. Komission pitäisi vihdoinkin ja hyvin nopeasti tehdä ehdotuksia yhteisöverotuksen alalta. Se, että saisimme myös maakohtaisia raportteja olisi erittäin tärkeää ja toivon, että teette tästä ehdotuksen. Yleisesti ottaen tässä, on myös kiinni, tässä asiassa on kiinni myös se, että tehdään yhteistyötä Montin kanssa ja että tavallaan herätetään sisämarkkinoilla uutta eloa esimerkiksi verotusyhteistyöhön. Tehkää vahvoja, rohkeita ehdotuksia niin, että tämä kriisi ei jätä meitä heikoiksi, vaan että me saamme aikaan vahvistettua parempaa taloudellista yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa niin, että me emme jätä tätä velkataakkaa lastemme harteille, vaan että euroalue tekee kunnollista yhteistyötä ja sitä kautta parantaa kilpailukykyä. Thank you very much. Kiitokset toivotan tervetulleeksi Euroopan keskuspankin pääjohtajan Jean-Claude Trichet. Olkaa hyvä. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte. Arvoisa puhemies, arvoisat naiset ja herrat parlamentin jäsenet, olen iloinen siitä, että voimme käydä keskustelua tästä mietinnöstä, joka koskee Kopen vuosikertomusta vuodelta 2008. On hienoa, että voin olla täällä tänään. Parlamenttivaalien takia keskustelu lykkääntyi tällä kertaa selkeästi, mutta tämä antaa minulle mahdollisuuden lopulta myös viitata ajankohtaisen tilaan. Puhemies, kuten tiedätte, Euroopan keskuspankki on hyvin iloinen näistä hyvin tiiviistä suhteista Euroopan parlamentin kanssa. Ne ovat tiiviimpiä kuin mitä perussopimus edellyttäisi. Vuosien aikana olemme saaneet aikaan hyvin sujuvan vuoropuhelun ja on todettava, että nämä erittäin hienot mietinnöt herran Siklunalta ja Giegoldilta ovat tästä vielä lisäosoituksena. Tänään haluaisin alustuksessani lyhyesti käsitellä talouden kehitystä ja keskuspankin rahapolitiikkaa ja sitä koskevia päätöksiä sitten haluaisin käsitellä joitakin niitä asioita, joita näissä mietintöehdotuksissa on käsitelty ja joitakin asia, ajankohtaisia asioita. Ensin talouden kehittymistä ja rahapolitiikasta viime vuonna. 2009 Euroopan keskuspankki, kuten täällä sanottiin aivan oikein Siklunen toimesta, toivimme oloissa, joita tulevaisuudessa kirjoittajat pitävät kaikkein hankalimpana – toisen maailmansodan jälkeen. Kun rahoituskriisi paheni selkeästi syksyllä 2008, uusi vuosikin alkoi vapaan pudotuksen mallilla. Noin viime vuoden huhtikuuhun asti talouden tantuma kasvoi jatkuvasti. tänä aikana oli tärkeää huolehtia luottamuksesta ja EKP on aina pyrkinyt lähtemään tekemään välttämättömiä päätöksiä välittömästi samalla huolehtien ter- tärkeimmästä tavoitteestamme hintavakauden ylläpitämisestä keskipitkällä aikavälillä. Epätavalliset rajoitustoimet, joita annetaan käytettiin, jotta voitaisiin lisätä likviditeettiä. Näin parannettiin rahoitusmarkkinoiden toimintaa, parannettiin rahoitusoloja ja huolehdittiin sitä, että reaalitalouteen saadaan parempi tilanne kuin mitä korkealeikkauksella ainoastaan. Selkeästi EKP leikkasi korkoja, että tämä helpottaisi pk-yritysten talouksien tilannetta – kun odotetaan, että tilanne palaa normaaliksi, ei pitäisi pitää kiinni näistä toimista liian pitkään, koska silloin tämä vaikuttaa talouselämän toimijoihin tavalla, jota emme toivo. Ja siksi kesällä 2009 vähitellen lopetimme osan näistä ylimääräisistä likviditeettistä, likviditeettitoimista. Erityisesti maturiteettiaikoihin joidenkin rahoitusvälineiden yhteydessä. Samalla olemme pyrineet yllä, pyrkineet ylläpitämään likviditeettitukea pankkijärjestelmälle ainakin tämän vuoden lokakuuhun. Hallintoneuvosto on sitä mieltä, että tämän hetken rahapolitiikka on sopiva ja että odotukset lupaavat hyvää hintavakaudelle keskipitkällä aikavälillä kääntyisin, siirtyisin käsittelemään mietinnön esittämiä kantoja. Tilivelvollisuus ja avoimuus. Arvostamme kovasti Euroopan parlamentin kanssa käytävää säännönmukaista vuoropuhelua rakentavassa hengessä. Siksi on mukavaa, että talousasioiden valiokunta on tukenut tätä säännönmukaisen vuoropuhelun ylläpitämistä. Kuten esittelijä sanoi, me olemme tilivelvollisia Euroopan kansalaisille ja siksi Euroopan parlamentille. EKP tuntuu meistä yhdestä avoimemmasta Euroopan maailman keskuspankeista. Rahoituspolitiikasta kerrotaan säännönmukaisesti – ja me olemme lähteneet toimiin, jotka eivät ole vielä toimissa muissa keskuspankeissa. Kun heti selitämme toimiamme, annamme perustelut niille. Me olemme tiedottaneet yhä enemmän kriisin aikana ja tämä auttaa luottamuksen syntyyn ja näin parantaa – irtautumista kriisistä. Kysyitte myös näistä luottoriskin vaihtosopimuksista. Euromääräiset luottoriskivaihtosopimukset ovat tärkeitä eurojärjestelmässä. Mitä tulee rahoitusvakauteen euroalueella. Tällainen clearing-järjestelmä on tärkeä – avoimuuden hengessä, mutta myöskin, jotta voidaan jakaa riskialtiutta ja estää liian suurten riskien ottamista. Joten pitäisi huolehtia siitä, että keinottelun mahdollisuuksia ei synny. Pitäisi voida myöskin tutkia tällaiset väärinkäytökset. Tässä minusta tuntuu, että olemme parlamentin kanssa samalla linjalla. Sanoisin jotain tulevaisuuden näkymistä haastavina aikoina. Talous on elpymässä, mutta se ei tarkoita sitä, että kriisi on ohi. Tiedämme, että tahti on epätasaista ja takapakkia saattaa tulla. Meillä on edelleen edessämme monia haasteita, kun rahoitusjärjestelmiä muutetaan. Rahoituspolitiikan alan pitäisi olla rakentava tässä, ei tuhoava, haittava. Sen pitäisi palvella reaalitaloutta. Tämän roolin turvaamiseksi meidän pitää parantaa rahoitusjärjestelmien toimintaa. Herra puhemies, tähän mennessä on katsottu paljon pankkisektoria. Lisäksi pitäisi katsoa muita rahoituslaitoksia kuin pankkeja, kun puhutaan rahoitusmarkkinoiden toiminnasta. Meidän pitää luoda mekanismeja, kannustimia, jotta voidaan huolehtia siitä, että rahoitusmarkkinat eivät pääse vapaaseen pudotukseen niin kuin ennen tai tämän kriisin yhteydessä. Tämä aiheuttaa taloudellisesti vaikeita aikoja kansalaisille. Siksi tarvitsemme järjestelmäriskikomitean, Osa näistä toimista, joita parlamentti ehdottaa, ovat oikeita vastauksia kriisissä. Muitakin haasteita on luvassa EUn taloudelle. Tämä liittyy julkisen talouteen, kuten esittelijä sanoi. Tarvitsemme terveitä talouksia. Selkeästi tässä on vastuunjako ja jokainen voi luottaa Euroopan keskuspankkiin siinä, että me ylläpidämme hintavakautta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tuorempien ennusteiden mukaan tämän vuoden loppumennessä 12 euron vuoden jälkeen inflaatio on keskimäärin ollut vuosittain 1,95 prosenttia. Tämä on hintavakauden säännömme mukaista. Euroopan keskuspankki haluaa todeta, että me olemme tehneet tällä tavalla vakaata työtä. Talous- ja rahaliitto. Tämä ei ole ainoastaan rahaliitto, vaan pitää puhua talouden liitosta. On huolehdittava siitä, että julkiset taloudet ovat terveellä pohjalla, kilpailukykyä ylläpidetään. Kun hankalia päätöksiä on tehtävä, on tärkeää tunnustaa, että – rikas unioni vaatii päättäväisiä toimia kaikkien puolelta. Talous- ja rahaliittoon ei liity ainoastaan rahan liittyviä päätöksiä. Meillä on yhteinen tulevaisuus tässä. ja me yhteisen kohtalon. This destiny is for our common good. Meillä on siis yhteinen kohtalo. Meidän on huolehdittava siitä, että se on hyvä meille kaikille rahaliitto on osa kokonaisprosessia, jolla pyritään yhdistämään Euroopan kansoja projektissa, joka alkoi toisen maailmansodan jälkeen. Uskoisin, että usein vähätellään Euroopan aikaansaannoksia. Liian nopeasti lähdetään kritisoimaan toimielimiä ja prosesseja, kun ne toimivat melko hyvin myös hyvin vaikeina aikana – Talous- ja rahoituskriisin aikana haluaisin uskoa, että toimielimet toimivat tehokkaasti. Toisella puolella Atlantti oli tapahtumia, jotka olisivat voineet pahentaa kriisiä, kun ajatellaan syyskuun 2008 tapahtumia Yhdysvalloissa. Minun on sanottava, että tässä yhteydessä nykyoloissa kovasti arvostan EUn jäsenvaltioiden sitoumusta edellisessä neuvoston kokouksessa koordinoidusti ja päättäväisesti toimia, jotta voidaan huolehtia vakaudesta euroalueella. Kun olen Euroopan parlamentissa, haluaisin myöskin, kuten kuulemistilaisuudessa ja sanoin talous- ja raha-asioiden valiokunnassa maanantaina sanoa, että Euroopan keskuspankin hallintoneuvosto – haluaa pitää minimitasoista kiinni vuoteen, vuoden 2010 loppuun asti. Tammikuusta 2011 esitämme aikataulun, jota täytäntöön panemme sopivalla tapaa euroalueella. Minä kerron teille tästä enemmän hallintoneuvoston seuraavan kokouksen jälkeen 8. huhtikuuta. Yhtenäisvaluutan käyttöönotto noin vuosikymmen sitten on tärkeä askel Euroopan integraatiossa. Se huolehtii hyvinvoinnista, vauraudesta Euroopan unionissa. Rahaliitto luo hyvin läheiset suhteet sisämarkkinoilla kaikkien talouksien välillä ja tämä on estänyt sen, että kriisistä olisi tullut syvempi. Meidän yhteinen tehtävämme Euroopassa on huolehtia vaurahdesta edelleen, jotta unionimme olisi vieläkin houkuttelevampi paikka elää ja tehdä työtä. Siksi valvonnan on toimittava tehokkaasti, kuten esittelijät sanoivat. Meidän on vahvistettava yhteistyötä ja huolehtia siitä, että uskomme edelleen yhteisiin ajatuksimme. Perustaja isät olivat visionäärejä. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Mr. President. Kiitokset pääjohtaja teidän raportistanne. Toivottaamme komission jäsen Olli Reenin tänne komission nimissä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Pääjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä mahdollisuudesta saada keskustella vuoden 2009 vuotuisesta lausumasta euroalueesta ja julkisesta taloudesta. Me tiesimme, että nämä aiheet ovat hyvin ajankohtaisia, mutta ehkäpä näistä aiheista on nyt hiljattain tullut melkein liiankin ajankohtaisia, ainakin minun mielestäni. Haluan kiittää molempia eh, esittelijöitä, Edvard Skikluuna ja Sven Gigoldia, heidän erinomaisista mietinnöistään. Ja jotta kunnioitan EKPn riippumattomuutta, niin keskitynkin Gigoldin mietintöön, joka on mielestäni hyvin rakentava eh, osa nykyistä keskustelua liittyen euroalueen taloudelliseen hallintaan. Tämä tuki, jota Gigoldin mietintö sai talousvaliokunnassa, on osoitus siitä, että hänen lähestymistapansa on hyvin tasapainoinen ja hyvä. Olen täysin samaa mieltä pääjohtaja Trichén kanssa siitä, että euro ei ole ainoastaan tekninen monetaarinen väline, vaan se on Euroopan unionin ydinpoliittinen projekti, jota on tuettava ja puolustettava erityisesti tänään ja huomenna, kun Euroopan, äh, Euroopan neuvoston kokous on täällä koolla. Vuodesta 1999 euroalue on yleisesti ottaen ollut äh, taloudellisesti vakaa. Se on äh, tukenut meidän, tai auttanut meidän kansalaisiamme välttämään taloudellisia turbulensseja, mutta nyt kuitenkin tämä globaali finanssikriisi on iskenyt euroon kovasti. Huolimatta taloudellisesta elvytyspolitiikasta ja verotuksellisesta tuesta, epävarmuus on poikkeuksellisen korkea. Mark- markkinoiden taloudellista vakautta ja taloudellista hallintoa euroalueella suhteessa Kreikkaan varsinkin on nyt koeteltu varsin kovin. Haluaisin sanoa, että Kreisa, Kreikka on matkalla ja oikealla tiellä saavuttaakseen 4 prosentin tavoitteen näillä toimenpiteillä, joista Kreikan parlamentti kuun alussa päätti ja jotka on nyt toimeenpantu. tästä voi hyvinkin tulla Kreikan talouspolitiikan käännöspiste. Mutta kuitenkaan ei Kreikka eikä euroalue ole täysin vielä päässyt näistä ongelmista eroon. Siksi komissio onkin rohkaissut euroalueen jäsenvaltioita tekemään poliittisen päätöksen välineestä, jolla voidaan taata taloudellinen vakaus koko euroalueella. Väline, joka voitaisiin nopeasti ottaa käyttöön tarvittaessa perussopimuksen pykälien mukaisesti. Ja niin, että siinä ei olisi, tässä mekanismissa ei olisi minkäännäköistä automaatiota. Meidän osaltamme voin vahvistaa, että komissio on valmis ottamaan käyttöön tällaisen eurooppalaisen välineen koordinoidusta tuesta, jota voitaisiin tarvittaessa ja pyydettäessä käyttää. Teemme läheistä ja tehokasta yhteistyötä kaikkien euroalueen jäsenvaltioiden sekä EKPn kanssa, jotta saavuttaisimme tällaisen päätöksen huippukokouksessa tällä viikolla. Mutta välittömän kriisinhallinnan lisäksi meidän täytyy tarkastella, miten vastaavia kriisejä voitaisiin tulevaisuudessa välttää niin, että meillä ei koskaan enää olisi tällaista Kreikan tapausta. Kreikan kriisi on osoittanut, että tarvitsemme vahvistettua taloudellista hallintoa. Ja tällähän on oikeusperusta jo Lissabonin sopimuksessa. Sen vuoksi me valmistelemme nyt ehdotuksia – artiklan 136 toimeenpanemiseksi Lissabonin sopimuksesta. Ja komissio tekee ehdotuksen vahvistetusta taloudellisen politiikan koordinoinnista tulevina viikkoina. Kuten te, esittelijä Gigolt, kohdassa 28 Mekin olemme pahoillamme siitä, että hallitukset eivät ole sitoutuneet siihen, että euroalueella olisi pakollista koordinaatiota ja sen vuoksi integroitu poliittisiin toimiin keskittyvä näkökulma ja selkeät toimet ovat tarpeen. Ennen kaikkea meidän täytyy välttää liian suuria julkisia alijäämiä paremmin kyetä valvomaan keskipitkän ajan budjetteja jäsenvaltioissa. Meidän täytyy kyetä tekemään laajempia ja tiukempia suosituksia jäsenvaltioille niin, että ne ryhtyvät korjaaviin toimiin. Lasken teidän tukenne varaan myös tässä. Voimme myös paremmalla tavalla käyttää olemassa olevia välineitä. Neuvosto kykenee antamaan suosituksia jäsenvaltiolle jonka taloudellinen politiikka johtaa mahdollisesti euroalueen epätasapainoon ja huonoon toimintaan. Tätä välinettä on käytetty viime aikoina liian harvoin. Lissabonin sopimuksen myötä komissiolla on mahdollinen, mahdollisuus artiklan 121 perusteella tehdä myös tällaisia varhaishälytyksiä ja varoituksia yksittäisille jäsenvaltioille. Ja näin meidän on tehtävä paljon varhaisemmassa vaiheessa, mikäli jollain jäsenvaltiolla on mahdollisia taloudellisia ongelmia. Puhemies, pääjohtaja, jatkan nyt näistä makrotaloudellisesta epätasapainoista, koska aikani on aika tiukoilla. Olen samaa mieltä hyvin pitkälle esittelijän kanssa. Haluan vain lopuksi sanoa, Jatkuva viime vuosikymmenten taloudellinen kasvu ei ole mikään itsestäänselvä asia. Tänä päivänä ehkä pahin on ohitse, elpyminen on käynnissä, mutta prosessi on vielä hauras ja esimerkiksi työllisyys ei ole parantunut. Sama koskee julkisen talouden rahoituksen vahvistamista, mikä on perusta kestävälle kasvulle. Miten tärkeä tämä verotuksellinen tuki aikoinaan olikaan, niin kahden vuoden kriisi on oikeastaan pyyhkinyt pois 20 vuoden julkisen talouden vahvistamisen. Ja tämä pilvi tulee varjostamaan meidän taloudellista maisemaamme tulevina vuosina. Meidän täytyy saada taivas jälleen kirkkaaksi ja tuoda kasvua talouteen. Joten nyt ei ole ollenkaan aika sanoa, että business as usual, ei, vaan nyt on todellakin saada, aika saada aikaan muutoksia ja luoda kasvua ja työpaikkoja. Thank you, Mr. Commissioner. On behalf... Kiitokset ja sitten äh, poliittisten ryhmien puhujat äh, EPP-ryhmän nimissä. Äh, edustaja Akoni. Yes. Monsieur le Président. Puhemies, hyvät äh, naiset ja herrat, hyvät kollegat. Aivan ensiksi haluaisin onnitella ja kiittää esittelijää herra Kikoltia. Hän on tehnyt erittäin korkealaatuisen työn ja hän on kuunnellut muiden ryhmien esittelijöitä. Kiitoksia tästä herra Giegold. Tämä on parlamentin vastaus ähm, komission vuotuiseen lautumaan euroaluetta ja julkista taloutta koskien. Siinä on paljon ehdotuksia ja kommentteja. Sitä tietenkin heijastelee keskeinen asia, eli vuosi 2009, sen taloudellinen ja rahoituksellinen kriisi, joka on varmasti vakavin kriisi, johon EU on törmännyt alusta alkaen. Vetäisin tästä kaksi opetusta. Ensinnäkin talous- ja rahaliitto on osoittanut voimansa euro yhteisenä rahana on toiminut todellisena rahakilpenä. Euroalueeseen kuuluminen on pelastanut useamman kuin yhden valtion kansallisen valuutan devalvoinnilta, joka olisi vain pahitanut kriisiä. Euro on näin tullut yhä houkuttelevammaksi, niin kuin Islannin tapaus osoittaa aktiivinen ja joustava rahapolitiikka, jota EKP on harjoittanut nostamalla likviditeetin tarjoamista luottolaitoksille, on ollut merkittävä eurooppalaisten pankkien pinnalla pysymisessä. Ensimmäinen opetus kriisistä siis. Usein sanotaan, että Euroopan unioni on rakentunut kriiseille, mutta tämä kriisi on osoittanut, että taloudellinen Eurooppa on sekä tehokas että myös tarpeellinen. Tästä pääsinkin toisen opetukseen. Meidän on vahvistettava talouden hallintoa Euroopassa. Tänä päivänä ainoa todellinen eurooppalainen talouspolitiikka on rahapolitiikkaa. Budjettipolitiikan koordinointi on hyvin rajallista. Euroalue, joka pyrkii ottamaan mukaan kaikki EUn valtiot, tarvitsee tehokasta hallintoa, joka kattaa kaikki talouden alat. Sen on alo- aloittavan makrotaloudellisen ja rahoitusalan valvonnasta. Sitä meidän on työstettävä Euroopan parlamentissa. Sitä on johdettava vakaus- ja kasvusopimuksen alla. Se on todellinen finanssipolitiikan koordinointiväline kriisin aikoina, tulojen merkittävä lasku, ja kannustustoimit, jotka liittyvät elvytyspakettiin sekä automaat, eh, taloudellisten vakauttajien käyttäminen on johtanut jäsenvaltioiden budjetin epätasapainoon. Velkaantuminen on velkaantumisen vähentäminen on tärkeää, koska se, siinä on pelissä lastemme tulevaisuus. Meidän on oltava tiukkoja, mutta myös kekseliäitä. Meidän on mm, vahvistettava eurooppalaista, meidän on pohdittava eurooppalaista veropolitiikkaa ja obligaatioita. Meidän on oltava rohkeita Euroopan talouden hallinnassa. Kiitoksia. Kiitokset. Sitten SET-ryhmän nimissä Monsieur le Président, mes chers collègues. Puhemies, hyvät kollegat. Sven Giegoldin mietintö on erityisen tärkeä nykyisessä makrotaloudellisessa keskustelussa. Se on sitäkin tärkeämpi, kun esittelijä on saksalainen, joka halusi kiinnittää eurooppalaisten huomion euroalueen maiden vaikutuksiin jo johtuen saksalaisista palkkasupistuksista EU, Saksan hallintuus onkin johtamassa koko euroaluetta yleistettyyn mm, palkan laskemiseen, josta on vahingollisia seurauksia, kun ei ole mitään kunnollisia rakennerahastoja eikä budjettivaroja ja devalvointikin on mahdotonta, niin vaihtotaselta alijäämäiset valtiot joutuvat laskemaan palkkojaan ja kiristämään sosiaaliturvaansa. Tästä jo seuraa kotimarkkinoiden kysynnän laskeminen ja kielteinen ja niin negatiivinen kasvu, joka alkoi jo ennen likviditeettikriisiä vuonna 2008 keskituloisten kotitalouksien tilanne on vaikeutunut asunto, velkaantuminen, on myös vakava ongelma Espanjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa. Seuraukset ovat olleet katastrofaalisia, niin kuin näimme äh, roskaluottokriisissä. Hyvät edustajat, kun kuunnellaan keskustelujen valiokunnista, monet edustajat ovat tunteneet unohtaneen kriisin opetukset. Ei kriisi ole vielä ohitettu kaukana siitä Eurooppa niin edelleen harjoittaa palkkojen deflaatiota. Puhemies, euroryhmän johtaja EKPn johtajilta kuulimme maanantaina pyytävät hallituksia jo liian varhaisessa vaiheessa siirtymään irtautumistrategioihin, joiden riskinä on kasvun leikkaaminen, joka on juuri ja juuri päässyt positiiviseksi tuotantokapasiteetti on kuitenkin vielä alhaisella tasolla. Kreikassa, Espanjassa ja muualla alijäämiä voidaan äh, vähentää äh, kyllä, mutta se tulee pahentamaan työttömyyttä ja kiristämään sosiaalista tilannetta. Gigoldin mietinnössä kiinnitetään huomiota tiettyihin makrotaloudellisiin epätasapainoisuuksiin. Lopullinen versio, johon EPP ja liberaalit ovat tehneet tarkistuksia, ei kuitenkaan tuomitse palkkadeflaatiota. Sven Kiikoldin mietintö voi kuitenkin olla aika hyödyllinen. Tosin liberaalit suuntaukset täällä taas saavat ilmaa siipeensä alla. Kiitoksia. Kiitoksia Alden ryhmän nimissä. Seuraavaksi Tremosain Balchels. Muchas gracias, señor presidente Kiitoksia puhemies. Ensiksi haluaisin kiittää esittelijä eh, Sikluna ja Giegoldia. Eh, olemme käyneet pitkiä keskusteluja heidän ja varjoelittelijöiden kanssa ja olemme loppujen lopuksi monista kompromisseista päässeet sopimukseen. Haluaisin puhua teille eurosta. Minä olen eh, politiikassa uusi. Yhdeksän kuukautta sitten vielä opetin makrotaloutta Barcelonan yliopistossa syyskuussa 2008 asuin Lontoossa akateemista syistä ja näin suoraan kuinka siellä raha romahti ja valuutta romahti. Kaikki englantilaiset kollegani olivat yhtäkkiä köyhtyneet, eikä punta ole vieläkään palautunut ennalleen. En tiedä mikä tänä päivänä mahtaisikaan olla pesetän arvo, mikäli meillä ei olisi euroja taskuissamme näinä maailmanlaajuisen taloudellisen kriisin aikoina euro on osoittautunut todelliseksi vakauden ankkuriksi. Se on ainoa länsimainen valuutta, joka ei ole köyhdyttänyt kansalaisiaan. Euro on ollut turvallinen satama maailman rahoitusmarkkinoiden myrskyssä, niin kuin David Marshall Englannista sanoi. Tämä tunnet tunnettu taloustieteilijä kir, julkaisi kirjan eurosta vuosi sitten ja tunnusti, kuinka suuri menestys se on ollut ja pavasi sille maailmanlaajuista tulevaisuutta. E, e, euro ei ole kriisissä. Jotkut e, jäsenmaat ovat vaikeuksissa ja ne aiheuttavat eurolle ongelmia. Euro on ainoa valuutta, jota Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjänkin eliitit ihailevat. Euro ei ole vaara Välimeren talouksille, vaan se antaa mahdollisuuden eh, eh, uudistuksille ja edistykselliselle toiminnalle myös Keski- ja Itä-Euroopassa. Tässä asiassa, josta keskustelua on puhuttu Kiinan viranomaisten keinotekoisen eh, valuutan arvon muuttamiseen ja epätasapainoisuuksiin, jotka ovat johtaneet tähän kriisiin euroalueella. Meidän ei tule rangaista niitä alueita, jotka vievät eniten tavaraan kriisi. Talouskriisien historia osoittaa, että kunhan julkinen taloussadan kunta on vienti on talouden moottori kulutusta on lisättävä tehtävä siitä Euroopan kasvun moottori, mutta missään tapauksessa Euroopan ei pidä luopua vientimoottorista. Minä olen Kataloniasta kotoisin. Sieltä viedään 28 prosenttia Espanjan viennistä. Se on mer- hyvin merkittävä Katalonian taloudelle. Emme voi rangaista me parhaita toimijoita. Euroa arvostetaan maailmanlaajuisesti paljon, mutta avoimuutta tarvittaisiin vähän lisää. Herra Trichet, EKPn vuoropuhelut olisi julkistettava, kuten Japanissa ja Yhdysvalloissa tehdään. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi vihreiden nimissä Philippe Lambert. Olisin puhunut mielelläni ranskaa, mutta koska haluanpa reeni ymmärtävä minua, niin puhunkin englantia. Haluaisin aloittaa siitä, missä me olemme tänä päivänä katsaakseni eteenpäin meillä on suuria alijäämiä ja kreikkalaiset eivät, vihreät eivät tue tällaisia alijäämiä. Sen lisäksi emme voi ohittaa sitäkään, että meillä on suuria sosiaalisia epätasa-arvoja. 16 prosenttia eurooppalaisista köyhyysrajan alapuolella on paljon. 40 prosenttia nuorista espanjalaista alle 25 ovat työttömiä ja tämä ei ole ollenkaan hyvä luku. Ja voisin jatkaa eteenpäin. Sitten meillä on ilmastonmuutosongelmat ja kaikki tämä tarvitsee investointeja infrastruktuuriin, koulutukseen, tutkimukseen, innovaatioon ja niin eteenpäin. Joten me uskomme, että tässä pitäisi nyt todellakin vaihtaa raidetta. Farampäy äh, sanoi helmikuussa, että me tarvitsemme enemmän makrotalouden äh, koordinointia mitä tämä merkitsee? No luonnollisesti se merkitsee sitä, että budjetin menojen kohdalla meidän täytyy saada enemmän ex ante valvontaa. Kreikan BKTstä 4 prosenttia menee sotilaskuluihin. He tilaavat Saksalta lentokoneita. Miten mahdollista näin pieni valtio ja he varustavat itseänsä uskomatonta vauhtia? Ja jos katsoo vain kulupuolta, niin me emme tule onnistumaan. Meidän täytyy myös katsoa hyvin tarkasti ja koordinoita myös verotuloja. Koska mitä meidän täytyy tehdä? Meidän täytyy tasapainottaa verotuloja työ, työn verottamisesta pääomaverottamiseen. Meidän täytyy myös huolehtia siitä, että yritykset osallistuvat tehokkaasti, ei ainoastaan paperilla – Meidän täytyy toimeenpanna äh, hiilivero, samoin kuin meidän täytyy muuttaa äh, käyttäytymistämme. Ja näin me emme voi tehdä vain pyytämällä maita muuttamaan politiikkaa. Se meidän on integroittava enemmän. Jos me emme tee näin, niin äh, silloin hallituksemme eivät kykene tasapainottamaan budjettejansa niin, että huolehditaan myös sosiaalisista tarpeista. Hyvät kollegat, Eurooppa on nyt kriittisessä risteyksessä. Valinta on siinä, että haluammeko me enemmän integraatiota, ei ainoastaan koordinaatiota ja kasvua. Se, mitä minä opin äh, Kööpenhaminasta, ei ollut ainoastaan se, että menetimme tämän ilmastosopimuksen, vaan äh, Euroopan täytyy tehdä yhteistyötä. Me koordinoimme liikaa ja toimimme liian vähän yhdessä, joten tässä minun osuuteni tähän keskusteluun. E, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kay Swinburne, ECR. Olkaa hyvä. Thank you. Coming from an on... Hmm. Kiitos. Tulen jäsenvaltiosta, joka ei kuulu euroalueeseen, enkä tiedä arvostetaanko kollegoiden joukossa minun kantaani. Euroalueen ongelma tuntuu nyt ongelmalta, joka ratkaistaan euroalueen jäsenten kesken, mutta euro on kuitenkin globaalilla markkinoilla. Siihen vaikuttavat talous- ja rahakriisin ongelmat, samoin kuin euroalueen ulkopuolisiin maihin. Se, miten valtion budjettia hoidetaan hyvinä vuosina, vaikuttaa suoraan siihen, miten vaikeina aikoina voidaan toimia. On syitä siihen, että alijäämä on erilainen Saksassa kuin Kreikassa. Kannat vaihtelevat maasta toiseen säästämiseen ja niin edelleen. Rahaliitto ei yhdistänyt fiskaalipolitiikkaa yhtenäiseksi. Yhdistynyt kuningaskunta voi sanoa paljon tällä alalla, kun meilläkin julkinen sektori kasvoi ja kasvoi. Käytimme varoja ja loimme velkaa ja luulimme, että hyvät ajat jatkuvat loputtomiin. Vielä viime viikolla yhdessä meidän komiteoissamme sanottiin, että esitettiin taloustieteilijöiden suulla, että rahaa synnytetään noin vain valtion budjetteihin, mutta kyllähän näitä rahoja kerätään juuri veroina. Saksassa on ymmärretty tämä nyt on puututtu siihen, että pyritään tukemaan yksityistä sektoria. Siksi näin elpyminen toimii tehokkaasti Saksassa. Julkinen sektori on tehnyt työnsä, se on pelastanut pankkeja silloin, kun yksityinen sektori ei toimi. Nyt yksityisen sektorin pitäisi täyttää rahakirstuja. Muuten kovaa työtä tekevät ihmiset menettävät nyt työpaikkoja. Nyt pitäisi saada mahdollisuus yrittäjyyteen, saada tukea yritysten perustamiseen niin, että saadaan hyvin toimiva yksityinen sektori pelastamaan meidät ongelmista, joissa olemme nyt. Kaikki maat, jotka ovat ajaneet kestämätöntä talouspolitiikkaa oman mukaan lukien, pitää saada ymmärtämään, että muutos on välttämätöntä. Nikolaos Salvarkos. Seuraavaksi Nikolaos Salvrakos. Sorry, Jürgen Klute. Puhemies korjaa. Jürgen Klute. Ja, European Left arvoisa Kiitos. Kiitos puhemies. Arvoisat kollegat. Haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja suunnata katseeni Kreikkaan nimenomaan sen vuoksi, että uskon, että tämän Kreikan ää, ähm, kriisi näyttää myös, mikä on euroalueen tulevaisuus. Angela Merkel, Saksan liittokansleri, oli sitä mieltä, että Kreikka pitäisi sulkea euroalueen ulkopuolelle. Minun ryhmäni GUE pitää tätä ihan absurdina ehdotuksena. Toisaalta, eh, jos eh, tätä tarkoitetaan eh, tosissaan, niin eihän ole mahdollista, että ensimmäisen kriisin aikana potkaistaan jäsen ulos. Sehän on ihan älytöntä. Toisaalta sitten taas konkurssi olisi huono asia taloudelle, koska esimerkiksi Kreikka, Kreikan Kreikalta kielletään nyt se sama apu, mitä esimerkiksi pankeille annettiin. Ja nyt esimerkiksi Kreikan eläkeläiset joutuvat ongelmiin. Seuraavaksi todennäköisesti tämä ongelma iskee Portugaliin eläkeläiset ja työntekijät näissä maissa, ei niille voida selittää sitä, että heidän täytyy tästä maksaa, mutta samalla toiseksi heidän ää, säästörahoillaan tuettiin pankkeja pankkikriisin aikaan. Tällä tavalla vaarannetaan koko EU-projekti. Kaikki oikeutettu kritiikki Kreikkaan, kollegat ja ystävät ja Kreikasta ymmärtävät sen, mutta kaikki oikeutettu kritiikki Kreikkaan, selvä, mutta eihän Kreikka ole yksin tästä kriisistä vastuussa. Haluaisin myös sanoa, että finanssipoliittiset päätökset euroalueella, on, niitä on ohjeltu EKPstä hyvin pitkälti. Euro ei vastaa tai anna vastausta kansantalouksien ongelmiin, koska esimerkiksi Saksa, vahva Saksa pakottaa Kreikan polvillensa. Joten tämä kriisi on EUn talouspolitiikan ja kilpailupolitiikan syytä ja sen vuoksi me vaadimme tukea, taloudellista tukea EUn jäsenvaltioille euroalueiden tulee huomioida, mitä on tehty ja täytyy katsoa, millä tavalla on toimittu USAssa ja niin edelleen. Olen tulossa jo loppuun. Ja, okei. Okay. Tisztelt biztos úr, tisztelt elnök úr, engedelmükkel átveszem az elnök úrtól az ülés vezetését, magyarul fog. Kiitos. EKPn pääjohtaja, hyvä komission jäsen puhun Unkaria. Salavran. Puhemies, 25. päivä maaliskuuta 1957 allekirjoitettiin Rooman sopimus ja perustettiin Euroopan yhteisö 20 20, samana päivänä äh, vuonna 20 Kreikka syntyi nyt. Eurooppalaiset ja Kreikat ovat koetuksella e- eurooppalaiset koheesion takia ja kreikkalaiset talouden takia. Me tiedämme tämän kaiken. 15 euroalumaasta kuudella on paha julkisen talouden alijäämä tiedämisen. 30 OECDn maalla on hyvin korkeita alijäämiä, jotka ylittävät sallitut rajat Yhdysvalloillakin. On ongelmia ratkaista ongelmat. Siellä painetaan vain rahaa. Tiedämme, että Kreikka on ryhtynyt tiukkiin säästötoimiin ja kansalaiset ovat sietokyvyn rajoilla. Jotkut sanovat, että on ihan oikein Kreikalle, että se maksaa virheistään, mutta ei meidän pidä unohtaa, että Kreikka tuo muiden Euroopan maiden tuotteita, erityisesti saksalaisten tuotteita ja 15 miljardia enemmän kuin mitä se vie. Tämäkin on otettava huomioon. EUn on otettava huomioon, että keinottelijoiden iskut aiheuttavat sellaisia geopoliittisia tilanteita, jotka tulevat vaikuttamaan koko politiikkaan. Pyydän teitä kunnioittamaan puheaikoja. Olkaa hyvä. Minulla olisi työjärjestyspuheenvuoro kollegat haluavat äänestää myöhemmin ja on ikävä, jos puheesta ei, ei pidetä kiinni. Aivan totta, olette oikeassa, joten pyydän teitä pitämään kiinni puheajoista. Sitten Hans-Peter Martin. Thank you. Kiitos. Roberta Trichet, ensinnäkin kunnianosoitus siitä, mitä olette saaneet aikaiseksi viime vuosina – Samalla teidän on huomattava, miten sadat miljoonat ihmiset tällä hetkellä pitävät henkeään, koska heitä pelkää se, että nyt kannetaan niin huolta eurosta. Nyt kiinnostaa se, miten onnistutaan irtautumaan näistä ylimääräisen likviditeetin paketteista. Ainoastaan masokistit olisivat tästä tyytyväisiä. Minä itävaltalaisena varoitan nyt siitä, että lähdetään tässä haukkumaan jatkuvasti Saksaa. Juuri tästä maasta on tullut niin paljon vakautta, eikä nyt saada rangaista Saksaa siitä, että Saksa pärjää niin paljon paremmin ei voida ajatella, että tätä solidarisuutta sellaista maata kohtaan, joka ei ole noudattanut sääntöjä. Kiitoksia. Seuraavaksi Kiitos EPP-ryhmän varjoesittelijänä EKPn vuosikertomukseen 2008. Olen hyvin tyytyväinen tähän mietintöön ja kiitän myös äh, läheisestä yhteistyöstä äh, esittelijän kanssa ja Alden ja Tremusan kanssa. Minusta me olemme saaneet äh, hyvin tasapainoisen mietinnön EKPn 2008 vuosikertomukseen, samoin kuin pääjohtaja ja komission jäsen Reen sanoivat. Ensimmäinen kriisivuosi 2008 oli hyvin vaikea ja ottaen huomioon nämä haasteet. Minusta EKP kaiken kaikkiaan toimii erittäin hyvin ja laajasti. Minusta edustaja Skikluunen mietintö heijastelee tätä. Sen lisäksi minusta tämä EKPn tilanne ei kuitenkaan ole yksinkertainen, eikä se tule jatkossakaan sitä olemaan. Ensinnäkin kriisi on ehkäpä nyt alustavasti voitettu ja Ähm, nyt meillä on uusia haasteita myös se EKPlle. Minusta on tärkeää, että EKP nimenomaan tulevana aikana huolehtii euroalueen vakaudesta ja että EKP toimii tankkerina suurella aavalla merellä ja pitää oikean kurssin. Toisaalta pääjohtaja Trichet jo edellisessä vuoropuhelussamme me käsittelimme myös sitä, että EKPn riippumattomuuden täytyy olla taattu, varsinkin ajatellen tätä tulevaa tehtävää järjestelmäriskikomitea. Tämä on aikamoinen vastuu, joka teillä pääjohtajana on, samoin kuin muilla EKPn johtohahmoilla. Minusta tämä on asia, joka tulevaisuudessa täytyy ottaa esiin. EKP täytyy huomioida tämä ja tulevissa kertomuksissa tulevina vuosina nimenomaan tämä asia tulee olemaan keskipisteessä. Kiitoksia sitten Gianni Pitella, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, pääjohtaja Trichet, hyvä komission jäsen. Kuningas on ilman vaatteita. Tilanne on erittäin vakava, se on kuvailtu tarkkaan. Nyt meidän on pohdittava hoitoa. Ensimmäinen vaihe hoidossa sen täytyy olla Euroopan talouden hallinta. Ilman sitä talousjärjestelmä ei kasva ja velasta tulee yhä kestämättömämpi. Kreikka on tuettava ja autettava ja vältettävä dominoefektiin niihin maihin, joiden kilpailukyky on heikko ja joilla on korkea velkaantuminen. Todellinen, todellisen eurooppalaisen talouden hallinnon kautta on taattava kasvupolitiikka ja asianmukaiset rahoitusvälineet, joita kasvuun päästään, ja kolmannekseen eh, politiikka hätätilanteeseen reagoimiseen. Konventit on ylistänyt euron etuja, olen tietenkin sitä yhtä mieltä, mutta miksi euroa ei voitaisi ajatella valuuttana, joka päästää meidät inflaatiosta ja myös pienen hyödyllisen vero, velan kanssa. Se takaisi meille myös enemmän likviditeettiä, jonka avulla voitaisiin euroobligaatioiden kautta lisätä investointeja. Sitten hätäapua. Olen yhtä mieltä tällaisesta eurooppalaisesta rahastosta, joka olisi järkevä ehdotus. Se loppujen lopuksi, hyvät kollegat, tarkoittaa, ja sanoo tämän hyvin selvästi, että on aivan turhaa tässä vaiheessa koittaa pysyä jotenkin pinnalle ja odottaa, että, että, että pahat ajat menevät ohi. Euroopan on oltava nyt rohkea, jos ei se osoita sitä rohkeutta nyt, koska se sen tekee. Kiitoksia sitten Sharon Bowles, kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, arvoisa Ratrisha ja komission jäsen kollegat, meillä on valiokunnassa ollut EKPn pääjohtajan euroryhmän edustaja ja varapääjohtaja ehdokas. Paljon tärkeitä vieraita. Olemme sitä mieltä, että luotettavat tilastotiedot ovat tärkeitä, jotta voidaan puuttua tilanteisiin ajoissa. Myöskin mahdollisuuksia Eurostatille, jotta voidaan huolehtia siitä, että kaikki osapuolet voivat vaikuttaa. Mutta vakaus- ja kasvusopimuksen lisäksi on kunnioitettava muita asioita. Fiskaalipolitiikan koordinointi johtaa makrotalouden vakauteen. Tämä olisi yksi vaihto, mutta sitä on tietenkin jo kokeiltu. Jos muistetaan kiistat vuonna 2001 ECOFIN varoituksen yhteydessä, kun varoitus annettiin Irlannille – ylijäämän osalta. Eli se, että liemän aikoina ollaan tiukkana on hyvin vaikeaa, samoin kuin vajeen valvovinen, niin kuin rahoitusmarkkinoillakin. Jos ei toimita ajoissa, kriisi syntyy. Epätasapaino jäsenvaltioiden välillä. Näissä yhteydessä pitäisi katsoa sitä, että kilpailukyky kärsii. Tämä haittaa sisämarkkinoita ja näin ei päästä vaikuttamaan rakenne uudistuksiin, jotka ovat välttämättömiä esimerkiksi eläkkeiden osalta. Näkään no, asiat eivät välttämättä luo sinänsä vajetta. Ja kuten edustaja Seklina sanoi, likviditeettilisäys EKPn puolelta on ollut arvokas väline kriisissä, mutta tämä ei ole näkynyt reaalitaloudessa. Usein vain on investointu omaisuuteen, jossa on suurempia riskejä sanoisin myöskin, että osittain tämä raha on näin palautunut myöskin EKP, näin rohkenen sanoa. Ja joskus jopa on oltu sitä mieltä, että palkkioiden maksaminen olisi paikalleen. Pitäisikö meidän todella kuunnella, kun tällaiset pankit haluavat puhua uudenlaisista säännöistä tällä lailla? Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Tremopoulos, kaksi ja puoli minuuttia. Θα ήθελα να πω εξ αρχής Haluaisin äh, aloittaa sanomalla, että kysymys on hyvin tärkeästä mietinnöstä, joka on hyvä kompromissi äh, eri ryhmien kesken tässä parlamentissa. Siinä on otettu mukaan myös sosiaalisen yhteiskuuluvuuden kantoja äh, ja me haluaisimme, että Euroopan unioni huomioi tämän tasapainon. Vuodelle 2009 ja 2010 meillä on hyvin tärkeitä kehityskulkuja, jotka koskevat erityisesti minun kotimaatani Kreikkaa. Johtopäätöksenä haluaisin sanoa, että valuutta unionin lisäksi me tarvitsemme myös taloudellista ja poliittista unionia. Euroa täytyy hoitaa niin, että pohjalla on myös tietynlainen sosiaalinen turvaverkko. Se on sosiaalista kohesiota Monet asiat siitä, mitä täällä on Kreikasta sanottu, on ollut ihan totta, mutta ei kaikki. Kreikan tuottavuus ei ollut niin paljon alempi kuin Euroopan unionin 27 jäsenvaltion keskiarvo. Eurostatin äh, luvut vuodelle 2007 2008 osoittavat tämän. Tuotanto oli äh, noin 96 prosenttia. Budjetialijäämä ja velkakuormitus äh, Kreikassa on kasvanut viime vuosina mutta äh, tämä, me, meillä, meillä on kuitenkin esimerkiksi tulopuolella myös ollut laskua esimerkiksi matkailun osalta. Joten äh, kaikennäköisiä tapahtumia on ollut. Kaiken tämän pitää muuttua mutta me haluamme kuitenkin tällaisen yhte, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden verkoston, enkä me halua, että ne ihmiset, joilla on alhainen toimeentulo, tästä kärsivät eniten. Meidän täytyy valvoa menoja, mutta meidän täytyy keskittyä tulopuoleen, koska siellä on tapahtunut heikentymistä. Se ei saa heikentyä edelleen, emmekä me saa tämän kuitenkaan mennä alimpien tuloluokkien niskoille eniten ja pahiten. Tämä koskee myös niitä keskusteluita, joita tänään ja huomenna Brysselin huippukokouksessa käsitellään. Giegoldin mietinnön täytyisi mielestäni olla myös tavallaan vakaus- ja kasvusopimuksen tavallaan muutoskohta. Täytyy huolehtia siitä, että ei ryhdytä huonoon politiikkaan. Peter van Dalenur. Kiitoksia. Sitten puolitoista minuuttia Van Dalen. Puhemies, ihan oikein komission jäsen Rehn ja pääjohtaja Trichet käsittelivät tämän päivän tilannetta. Kreikan tilanne euroalueella on heikko ja mahdollinen ratkaisu on IMFssä. Nyt juuri kun me puhumme, niin IMF on se oikea järjestö, joka voi tarjota apua Kreikalle päästä eroon kriisistä. Mikäli se ei onnistu, sitten täytyy etsiä uusia ratkaisuja. Ja maat, jotka eivät pärjää euroalueella, heidän täytyy jättää pelikenttä. Tämä on se tilanne. Kreikka liittyi euroalueelle ja se on koko ajan äh, käyttäytynyt hyvin äh, epäennustettavasti, ihan niin kuin Delfin, Delfoin äh, orakkeli. Minusta on epäreilua, että Kreikan hallitus vaatii ratkaisua muilta euroalueilta sen vuoksi, että muut euromaat olisivat syyllisiä Kreikan tilanteeseen. He ovat kääntäneet tilanteen täysin toisinpäin. Ei heillä ole oikeusta, oikeutta syyttävällä sormella osoitella muita maita. Sen vuoksi konkreettinen kysymys Trishelle ja Reenille. Se, että Kreikka liittyessään euroalueeseen toimitti vääriä ja epätäydellisiä numeroita. Jos te ette tienneet sitä, eikö teidän olisi pitänyt se tietää? Haluaisin konkreettisen vastauksen tähän. Van Dalen Következő hozzászóló. Kiitoksia edustaja Van Dalen. Sitten yksi minuutti edustaja Angurakis. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi haluaisin nyt 25. maaliskuuta toivottaa kaikkea hyvää maanmiehilleni. Tällä kriisillä on hirvittäviä seurauksia Euroopan kansalaisten jokapäiväisen elämään. E, tähän liittyy todellinen terrorismi strategiatyöntekijöitä kohtaan. On ruvettu purkamaan peru, perusoikeuksia suurpääoman hyväksi. Tämä antisosiaalinen politiikka, jota Euroopan unioni harjoittaa, sillä on juuri sellaiset seuraukset, jotka tiedämme perustamisestaan alkaen. Olemme havainneet, että tulojen ja eläkkeiden määrät ovat pienenneet ja sillä on omat seurauksensa. On selvää, että näemme, että Euroopan unioni yrittää sysätä taakan työntekijöiden niskaan pankkien ja vakuutusyhtiöiden eduksi. Nyt työntekijät maksavat viulut. Meidän on vahvistettavaa imperialismin vastaista EU, taistelua ja lähdettävä Euroopan unionista ja juhlittavaa sosiaalisten voittoa. Kiitoksia puolitoista minuuttia Blum. Well, uh, Mr. President, uh, Arvoisa puhemies, minä elän jossain rinnakkaistodellisuudessa, kun puhun kuulen euron menestyksestä. Palataan nyt maan pinnalle hiukan työttömyys, nuorten työttömyys. Iberian niemimaalla ja monessa euroalueen maassa on kroonisesti 30-40 prosentin tasolla. Ei tämä liity kriisiin millään tapaa. Tämä on ihan katastrofi. PKT per capita Yhdysvalloissa on paljon edellä Eurooppaa. Samoin kuin Tyylen valtameren alueen BKT kasvu. Nyt jo on murtumassa silmiemme edessä. Nämä ovat talouden tosiasioita. Tässä ei ole nyt mitään viimeistä ratkaisua. Siksi on Kreikan kriisi nyt ja Portugalin kriisin nurkan takana luvassa. Tämä on ihan mahdotonta, kun ajatellaan, miten huolehditaan valuutoista. Ei koordinointua fiskaalipolitiikkaa tämän valuutan takana. Tämä on kaikki tuomittu epäonnistumaan ja muistuttaisin vielä toisestakin seikasta nyt. Kahdenlaisia ihmisiä, niitä, jotka luovat varallisuutta, lähtevät tekemään työtä yksityisellä sektorilla, luovat varallisuutta ja sitten muita, jotka käyttävät näitä rahoja, poliitikot ja byrokraatit, ja meitä on liikaa, aivan liikaa. Me tässä me hauttaamme talouden kehittymistä, ja kun ei toimita toisin, niin tämä tilanne vain pahenee, pahenee ja pahenee. Kiitoksia edustaja Bloom. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Vadim Tudor. Microphone, please. Mikrofoni. Excuse me, sir. Doamnelor și domnilor, cauza majoră a crizei este mafia. Am să vă dau câteva exemple. Mafia on suurin syy tähän kriisiin. Annan tästä joitakin esimerkkejä omasta maastani Romaniasta ja pyydän, että kuuntelette minua kirjailijana, joka vastaa eh, edestä lehdistäkin. Tiedän hyvin, mikä tilanne on. Vuodesta 90 alkaen on yksityistetty noin 6000 yritystä, joiden arvoksi on arvioitu 7 miljardia euroa. Tähän mennessä tästä on tästä on vain prosentti saatu takaisin, niin suuremmassa osassa tapauksista ei ole puhuttu yksityistämisestä, vaan valtion omaisuuden siirtymisestä toiselle valtiolle. Tämä toisen tyyppinen kansallistaminen ei tässä voida puhua markkinataloudesta, vaan viidekotaloudesta. Tilanne toistuu useimmissa Balkanin maissa. Paikallinen mafia on liittynyt rajat ylittävään mafiaan tässä todellisessa järjestäytyneen rikollisuuden kartellissa. Sata vuotta sitten Balkanit olivat ruutipesän nyt vaikeudet voivat alkaa Kreikasta ja levitä, levitä muualle alueelle. 1900-luvulla vietiin vallankumousta tällä vuosisadalla viedään konkurssia. Meidän on korostettava korruption vastaista taistelua ja taisteltava korruptoituneita vastaan kansalaisten tilanne on traaginen, jos emme tee loppua tästä huiputuksesta EU sortuu kuin korttitalo. Tarvitsemme radikaaleja ratkaisuja. Mafiaa ei pidä kontrolloida, vaan se on haudattava. Kiitoksia. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluan toivottaa ja kiittää pääjohtaja Trishettiä näistä kuudesta vuodesta ja erittäin menestyksekkäästä työstä. Luonnollisesti haluan kiittää myös esittelijöitä siitä, että he ovat esitelleet meille hyvät mietinnöt. Ja komission jäsen Rehn, minä haluaisin muistuttaa teitä, että teillä on valtava tehtävä edessänne ja haluaisin muistuttaa komissiota siitä ja toivoa, että teillä olisi rohkeus tehdä ehdotus jolla äh, tavallaan uudistettaisiin kasvu- ja vakaussopimusta. Ei tämä voi olla valtiovarainministereiden tehtävä sen vuoksi, että he ovat tässä mokanneet. Teidän täytyy saada enemmän automatismia. Emme me tarvitse mitään tällaista valtiovarainministereiden kokousta, vaan me tarvitsemme enemmän automatismia jossa EKP ja komissio ovat johtavana. Ja tämän täytyy olla tämä huippukokouksen lopputulos. Ja sitten vielä huomio siihen, mitä pääjohtaja Trichet sanoi euroalueesta. Minusta on erityisen hyvä, että te viittasitte siihen, että me tarvitsemme maailmanlaajuista kilpailukykyä ja siitä, että, ei, että emme kilpaile keskenämme, vaan meidän täytyy päästä USAan ja Aasian suuntaan. Ja toisekseen sitten liittyen myös ylijäämämaihin ja, ja taseeseen, jos tilanne olisi toisen päin, meidän olisi pitänyt olla Teidän olisi pitänyt olla EKPnä paljon tiukempi. Kolmanneksi, Talous, talouden historiassa ei ole mitään kuvaa tai esimerkkiä siitä, että maat eivät kykenisi, että maat toimisivat, jos eivät ne vie. Maiden täytyy viedä. Ja minusta Saksa on esimerkki monille muille, mutta ei se riitä. Meillä on Saksassakin ihan tarpeeksi tehtävää budjetin konsolidoinnin kanssa. Mutta kuka ajattelee, että tässä pitäisi lähteä rankaisemaan ja että ne, jotka eivät ole täyttäneet ehtoja, että ne erotetaan. Ei se voi olla eurooppalaista politiikkaa. Sen vuoksi tukea komissiolle ja sydämellinen kiitos EKPlle. Anni Podimata asszony, kettő percben. Kiitoksia seuraavaksi Anni Podimata. Kiitos. Ensin haluaisin onnitella molempia esittelijöitä hyvin tehdystä työstä erittäin hankalissa oloissa. Varmasti huippukokous on tärkeä, mutta edelleen on hyvin paljon eriäviä kantoja – niin kutsuttuun Kreikan kysymykseen. Pitäisikö nyt olla eurooppalainen mekanismi, joka kriisitilanteessa toimii talouden turvaverkkona, kun se on tarpeen ja huolehtii kaiken kaikkiaan euroalueen vakaudesta. Varmasti on niin, että Kreikka on syyllinen omaan tilanteeseensa, mutta on tässä muitakin syypäitä. Hyvä, että on yhteisvaluutta, mutta siihen liittyy myöskin ongelmia. Talous- ja rahaliiton maista haluaisin myöskin sanoa, että varmasti on olemassa kuilu, epätasapainoa euroalueen valtion talouksien välillä. Tämä ei ole yhtenäistä vakauden ja yhtenäisyyden kanssa. Nyt puhutaan Kreikasta tällä kertaa – ongelmia kohtaa Kreikka, mutta tämä johtaa myöskin siihen, että luottokelpoisuus kärsii ja sitten käännytään myöskin Italian ja Espanjan puolen, vaikka ei tarkkaan tiedetä, mitä vaikutuksia tällä olisi. Tällaisen keinottelun kautta käy selväksi, että jotain on tehtävä. Meidän täytyy siirtyä uudenlaiseen malliin, jossa voimakkaammin harmonisoidaan tai koordinoidaan talouspolitiikkaa. Kongen Langen tietenkin kasvien vakaussopimuksen sääntöjä on noudatettava, mutta lisäksi tarvitaan jotain muuta. Ei ainoastaan talouspolitiikan koordinointia, vaan niin tehokasta koordinointia, että huolehditaan siitä, että työllisyys- kestävä kehitystavoitteet myöskin saadaan aikaan. Kiitoksia sitten Olle Schmidt, kaksi minuuttia. Eh. Kiitos puhemies komission jäsen pääjohtaja Trichet. Niin, noin kymmenen vuotta euro on selvinnyt kokeesta, vaikkakaan turbulenssi ei ole vielä päättynyt. Olen vakuuttunut kuitenkin siitä, että me tänään näemme jo ensimmäisen tärkeän askeleen kohti eurooppalaista ratkaisua, IMFn kera eli ei, kuten Trichet ihan oikein sanoi. Vaihtoehto eh, epäonnistumiselle olisi pelottava. EKP on ollut varsinainen linnoitus, johon olemme voineet luottaa silloin, kun tuuli on tuivertanut. Ja EKP on ollut oikeastaan ankkuri koko finanssikriisin aikana Euroopassa ja itse asiassa myös maille euroalueen ulkopuolella. Euro on antanut vakautta ja edellytyksiä miljoonille uusille työpaikoille. Sitä ei tule unohtaa näinä kriisin päivinä. Kreikka Kreikan ja muiden euromaiden ongelmia ei voida syyttää eurosta, vaan huono taloudenpito tulee johtamaan ongelmiin huolimatta valuutasta. Päinvastoin talouskriisi olisi ollut huomattavasti pahempi, mikäli ei olisi ollut euroyhteistyötä. Silloin meidän olisi pitänyt nähdä erilaista spekulointia ja muuta yli 20 eri kansallisen valuutan kesken. Monet meistä ovat olleet tässä mukana. Minä olen ollut mukana Ruotsissa näkemässä tilannetta, jossa oli 500 prosentin korko. Budjettialijäämättä on pidettävä matalalla ja sen vuoksi tästä pitää pitää kiinni. Me tarvitsemme vahvistettua talouspolitiikan valvontaa EUn tasolla. Taloudellinen koordinointi on tärkeää. Lopuksi haluaisin sanoa, että puheet spekuloinneista Joskus kun maat joutuvat spekuloinnin kohteeksi, kuten Ruotsi 90-luvulla, niin eh, silloin oli hyvät eh, edellytykset meille selvitä omista tehtävistämme. Silloin kun me joudumme koville, esimerkiksi Sorosin toimista, niin me silloin me tiesimme, että nyt ollaan huonossa tilanteessa ja ryhdyimme hyviin toimenpiteisiin, jotka olivat välttämättömiä. Ja näin teidän täytyy tänään eh, nyt ajatella näissäkin maissa. Richard Kiitoksia sitten edustaja Czarnecki. Yksi minuutti. komisarzu, prezesie, będę unikał tego militarnego... Puhemies, hyvä EKPn pääjohtaja, en halua käyttää mitään sotilaallista ähm, sanankäyttöä niin kuin edeltäjänen. Minusta se ei kuulu tänne. Minä edustajan Euroopan parlamentin poliittista ryhmää, jossa suuri osa valtuuskunnista ovat euroalueen ulkopuolella. Ainoastaan kaksi kuuluu euroalueeseen. Siksi minun kantani on vähän erilainen. Tämä luku 36. Siinä, siihen voitaisiin vetää yhteen pääjohtaja Strisen puheenvuoro, koska vain 36 jäsentä oli täällä kuuntelemassa tätä puheenvuoroa. Olemmeko siis laiskoja? Emme, vaan jäsenet eivät usko siihen, että EKP voisi tarjota keinoja kriisistä selviämiseen, että se voisi toimia pelastusrenkana. Komission jäsen Ren sanoi, että euroalue on arvo sinänsä, mutta sitten hän sanoi, että kriisi on iskenyt Kreikkaan. Tämähän on ristiriitaista. Kreikka kuitenkin on joutunut kriisiin, koska se on liian varhain liittynyt tähän vakauttumisen herkkualueeseen. Edustaja Tontis. Kiitos puhemies. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa siitä, että tilanne ei ole vielä parantunut. Työttömyys on vielä kasvanut monissa maissa ja toimet, joihin lyhdytään budjettivajeen korjaamiseksi, vielä pahentavat kriisiä Herra Trise ja te ette ennakoineet kriisiä, mutta kun kriisi syntyi, piiloudutte sen taakse, että jokainen voi ratkaista ongelmansa itse. Ja nyt toistatte uudelleen samaa, että tarvitaan kuria ja huolehditaan vakaudesta. Minun uskoakseni Euroopan unionissa ja Kreikassa on erilaisia tilanteita. Tiedätte, että on joitain maata, kuten Kreikka, joka altistuu nyt keinottelulle, mutta samalle on paljon alijäämää myös talous- ja rahaliiton maissa. Kasvava vakaussopimusta on muutettava, kun nyt aina viitataan vakaussopimukseen juuri taantuman aikana, niin selkeästi käy ilmi, että tämä johtaa alueellisiin eroavaisuuksiin, jotka pahentavat edelleen työttömyyttä. Bastian Belder úr. Kiitoksia sitten edustaja Belder. Yksi minuutti. Kiitos eh, puhemies. Tilanne, jos, joka on iskenyt Kreikka ja euroaluetta, on ikävä. Taloudellista tukea Kreikalle täytyy antaa lähinnä eh, IMFn taholta. IMF on itse sanonut, että se kykenee tukemaan Kreikkaa. Eurooppalaisen valuuttarahaston perustaminen, sitä täytyy poliittisesti miettiä. Sen vuoksi meidän ei täytyy nyt lähteä perustamaan tässä uusia elimiä, kun me emme kykene muutenkaan noudattamaan olevassa olevia sääntöjä. Minusta EMFn perustaminen on epäilyttävää. Ja ne sanktiot, joita kasvoja ja vakaussopimuksessa on mahdollista käyttää, niitä täytyy ottaa käyttöön paremmin. Ja nyt täytyy saada parempaa äh, valvontaa euromaiden budjetti ja äh, muille luvuille ja paremmin noudattaa kasvu- ja vakaussopimusta. Seuraavaksi edustaja Zegedi, yksi minuutti. Puhemies, hyvät kollegat, näissä mietinnöissä on ongelmia, koska syyllisiä ei mainita. Euroopan talouskriisin yhteydessä ei saada ratkaisuja, jos ei selkeästi sanota, ketkä ovat syypäitä. Talouskriisi ei ole palkansaajien aikaansaama kriisi, vaan pankkien, monikansallisten luottolaitosten, jotka todella kitkerään loppuun asti käyttivät kaikkea hyväkseen Euroopan yhteiskunnissa – Unkarissa, jos monikansallinen yhtiö haluaa toimia kunnalta, saa tontin, saa eri helpotuksia ja ihmiset eivät saa perustaa edes ammattiliittoja. Nämä olot johtavat siihen, että Euroopassa todella on kriisi palkansaajien kesken. Talouskriisin yhteydessä todella haluamme, että pankit ja suuryritykset meitä auttavat. Kiitos.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 roskaluotoista ja Lehman Brothersin romahtamisen jälkeen ollaan kolmannessa vaiheessa, jossa Euroopan BKT on äh, äh, äh, alentunut neljälle prosenttiyksiköllä työttömiä vartavasti ja, ja julkinen velka on 80 prosenttia BKTstä. EKP oli tärkeä likviditeetin takaamiseksi sekä erityiskeinoja, että luottoa, luotto, luotto pysyi luottotaso pysyi vakana ja luottolaitokset saivat varoja nyt. EKP eh, e on edelleen autettava luototuksessa, jotta vältettäisiin, että liian pikainen erityistoiminen toimien poistaminen estäisi elpymisen. Kriisi on auttanut, että rahaa ja talouspilareja on vahvistettava ja valvottava – hintojen kehitystä ja yksityisen sektorin velkaantumista. 20 jäsenvaltiota ovat nyt alijäämämenettelyssä. Julkisen talouden konsolidointi on tehtävä, johon tarvitaan koordinaatiota. sitä tarvitaan investointien elvyttämiseksi ja, kestävän kehityksen ja työllisyyteen pääsemiseksi. EU voi tehdä tässä, voi erottautua edukseen. Euroopan unionin yksi maailman tasapainoisimmista alueista. Sen on vahvistettava kansainvälistä kilpailukykyä. Voimme parantaa kilpailukykyämme ainoastaan parantamalla taas talouden sisäistä koordinaatiota ja maksutaseita poistaaksemme eroa, eroja euroalueella. Kreikan tilanne Kreikka ansaitsee tukea. Kyseessä on yhteinen etu. Epävarmuus haittaa kaikkien etuja. Subsidiariteetti ja solidariteetti ovat euron valuutan kaksi puolta. Niin kuten sanotaan, niin euro on, on yksi yhteinen, on yhteinen kohtalomme. Haluaisin päättää puheeni kreikaksi, joka parhaiten ilmaisee yhteistä taustaamme másfél percben Patrick Hope Gallagher úr. Gallagher, puolitoista uh, minuuttia. Uh, er Puhemies, talouskriisillä on ollut kielteinen vaikutus jäsenvaltioihin kautta Euroopan unionin työttömyys. Kautta Euroopan unionin on noussut valtavasti ja valitettavasti erityisesti nuoret kärsivät tästä tilanteesta. Julkinen talous monissa jäsenvaltioissa on heikentynyt tämän kriisin kautta, jotta voisimme puuttua tähän, niin Irlannin hallitus vuosina 2008-2009 lähti tiukkoihin toimiin. Hallituksen toimet ovat vakauttaneet vajetta 11,6 prosenttiin BKTstä vuonna 2010. Toimet, joihin hallitus on ryhtynyt, ovat saaneet tunnustusta kansainvälisillä markkinoilla. Viime budjetti joulukuulta viime vuodelta on johtanut siihen, että lainan kustannukset ovat vakauttuneet ja tällä viikolla on sanottu, että talous- ja rahasian keskuspankin pääjohtaja tunnusti ja kehui Irlannin hallituksen toimia. Irlanti on monella tapaa edellä monia valtioita finanssipolitiikan sopeuttamisessa. Yhdysvalloissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa on vajetta ja siellä on sopeuduttava merkittävästi, jotta voidaan huolehtia kestävyydessä julkisessa taloudessa. Lopulta puhemies, Irlanti on edelleen hyvä maa yritysten toimia. Ei Irlannin talous toimii ja me pidämme kiinni meidän hyvästä taloudestamme. Kiitos. Aikana loppui. Panie przewodniczący, szerzący się kryzys w strefie euro pokazuje, na jaki... Puhemies, euroalueen kriisi osoittaa, mitkä vaarat voivat uhata taloudellisia hankkeita, jotka perustuvat taloudellisille tekijöille, mutta myös tietyille arvoille ja periaatteille. Meidän olisi kysyttävä itseltämme, voisivatko jotkut jäsenvaltiot liittyä euroalueeseen? Eurohanke ei ole ainoastaan taloudellinen hanke, vaan erityisesti poliittinen hanke, koska siinä pyrittiin edistämään eurooppalaista yhdentymistä. Liikaa kiirehtiminen ehkä iskee monien maiden veronmaksajien. Tästä on otettava oppia tulevaisuutta varten. On, on ajateltava rakenteellisia ongelmia ja alijäämiä. Jäsenvaltiot ovat vastuussa omasta budjetistaan ja sieltä, siellä ne ongelmat olisi ratkaistava. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti Marie-Christine Virgia. Euh, Hyvät kollegat, luin nämä mietinnöt ja ihmettelin hieman ja nämä puheenvuorot tänä aamuna vain lisäävät ihmetystäni lukuun ottamatta joitakin puikkauksia. Aina on kysymys budjettikurista, inflaation hillitsemisestä ja vakaussopimuksesta ja 20 valtiota ei enää vastaa kriteerejä monet edellyttävät taloudellista hallintaa, mutta me haluamme poliittisen Euroopan, joka hallitsee myös sosiaaliset kysymykset ja joka voi puuttua valuuttakysymyksiin. Kreikan esimerkki osoittaa hyvin tilanteen ja Saksa näyttää, mitä mennään Yhdysvalloissa toimitaan toisen Euroopassa. EKP on pelastanut pankkeja, mutta Kreikan suhteen äh, lopun, lopulta työnän, työntekijät ja eläkeläiset ja muut samat maksajat joutuvat aina maksumiehiksi. Emme me tarvitse uudistuksia, tarvitsemme toisenlaista Eurooppaa, euro, sosiaalista ja taloudellista Eurooppaa, joka voisi palvella kaikkia eikä vain kuita. Kiitoksia sitten Jaroslav Paska, yksi minuutti. 2009 a Mietintö 2009 euroalueesta ja julkisesta taloudesta erittelee tilannetta 2009. Taloudet ovat hidastuneet EU:ssa ja tämä on nostattanut velkatasoja yksittäisissä maissa. Tiedämme, että tilanne vaihtelee maakohtaisesti samoin kuin kriisin vastaiset toimet vaihtelevat maakohtaisesti. EUn toimista huolimatta siitä, että on pyritty koordinoituihin toimenpiteisiin solidaarisuuden pohjalta, olemme kuitenkin voineet nähdä, että jotkut maat eivät ole käyttäytyneet sovitulla tavalla. Ja sen vuoksi ne ovat joutuneet vaikeuksiin. Meidän täytyy katsella ympärillemme ja katsoa taloudellisia tiikereitä, Kiina, Brasilia, Intia, jossa taloudet ovat hyvin erilaisia. Sen vuoksi meidän täytyy lähitulevaisuudessa pyrkiä konsolidoimaan julkista taloutta. Sen lisäksi meidän on pyrittävä uudelleen rakentamaan talouttamme. Kiitoksia sitten Györi. 2000... Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Vuoden 2008 aikana EKPn haasteet olivat ennalta näkemättömiä. Syyskuussa 2008 kriisi iski Eurooppaan talouskriisistä tuli reaalitalouden kriisi, kun luottomarkkinat jäätyivät. Kukaan ei enää lainannut toisilleen. pankkit, eivät lainanneet keskenään, eivätkä yrityksillekään Niin meidän on pakko ajatella epämiellyttäviä vaikutuksia, nimittäin maita, jotka ovat euroalueen ulkopuolella. EKP e on mielestämme toiminut Lissabonin sopimuksen vastaisesti, kun juuri lokakuussa 2008 pahemman kriisin aikana se ei tasapainoisesti jakanut likviditeettiä ruotsalaisten ja tanskalaisten pankkien kanssa tarjottiin kyllä likviditeettiä, mutta esimerkiksi puolalaisille ei. Tämä on johti epäluottamuksen lisääntymiseen merkan, markkinoilla ja kyseisissä maissa. Kun nyt pyrimme parantamaan tilannetta. Meidän on taattava tasa-arvoiset olosuhteet kaikille. Emme voi sallia, että toisia suositaan toisten kustannuksille. Me haluaisimme viedä eteenpäin tätä ajatusta, kun puhutaan tästä järjestelmäriskikomiteasta. Meidän on tämä tarve pidettävä mielessä. Keskuspankkiin tulee johtamaan komiteaa ja haluaisin, että tekisimme kaikkemme, jotta euroalueen ja euroalueen ulkopuolisen muiden maiden äänioikeudet olisivat vastaavia. Emme toivoisi tällaista syrjimistä, sitä olisi vältettävä hinnalla millä hyvänsä. Meidän ei tule uhrata Euroopan yhdentymisen periaatetta tässä yhteydessä. Kiitos arvon kollegat. Ei ole lainkaan hämmästyttävää, että EKPn vuosikertoimus näyttää kaikenlaisia toimenpiteitä, joihin on ollut pakko ryhtyä kriisiaikoina. Mutta sitten, että samanaikaisesti pidetään likviditeettiä euroalueella, ei tule unohtaa sitä tosiasiaa, että jäsenvaltiot euroalueen ulkopuolella ovat joutuneet myös kriisin hampaisiin. Ja sielläkin tarvitaan EKPn toimia, varsinkin mitä tulee likviditeettiin. Budjetti alijäämättä kasvavat, julkinen velanotto kasvaa. Tämä on ollut nähtävissä lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Vakaus- ja kasvusopimus on nyt uhattuna ja tämä on johtanut heikompaan luottamukseen. On välttämätöntä saada parempaa yhtäläisyyttä, yhtenäisyyttä ja otettava huomioon myös erilaiset olosuhteet. Eikä niinkään vain tuijottaa julkista velkaa. Pitää katsoa eteenpäin ja kysymys on myös ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä. Ja ihan kuten mietinnössäkin sanotaan, on täysin välttämätöntä luoda tällainen järjestelmäriskikomitea, joka voisi nimenomaan seurata näitä epätasapainoja, joita on vallalla. Finanssikriisi on osoittanut, että meidän hyvin nopeasti täytyy saada aikaan EU-tason tukimekanismi ja että meillä olisi tällainen varoitusväline jäsenvaltioiden kesken – Yksi näistä opeista, minkä me tästä olemme saaneet, on se, että mailla täytyy olla parempi vastuu ja myös valvonnan oltava parempaa. Robert Zileu, Sitten Zile yksi minuutti. Komissaari Kungi, pagaisella garda decembri Strasbourgissa. Puhemies, komission jäsen viime vuonna Almunia komission jäsenenä sanoi, että jos mitään ihmeellistä ei tapahdu, niin vuonna 2011 Viro voi liittyä euroalueeseen. Muutoksia on tapahtunut ei ainoastaan Virossa, vaan euroalueella myös. Viro on nyt lähes ainoa EU-maa, joka täyttää Maastrichtin kriteerit. Mikä viesti nyt lähetetään, jos Viroa ei oteta euroalueeseen? Näin sanottaisiin talousmaailmalle, että euroalue on niin huonossa tilassa, että se ei voi ottaa vastaan edes pientä, mutta hyvin vakaata maata. Ja kun me kolkuttelemme olvelle, niin sanotaan, että korjausteiden takia suljettu. Mitä tapahtuu muille maille, kuten Latvialle? Ohjelma IMFn e kanssa. Ja me olemme pyrkineet valmistautumaan euron käyttöönottoon. Joten viesto nyt on, että miksi, ei pidet, miksi pidetään kiinni tiukasta linjasta, jos euroalueelle kuitenkaan pääse kiinni. David Casa. Kiitoksia. Seuraavaksi David Casa, kaksi minuuttia. Thank you, President. Kiitos puhemies. 2008 oli erityisen tärkeä vuosi sekä Euroopan että maailman taloudelle. Se oli se maa, jota kuvaa hyvin paljon epävarmuudet ja kriisit ainoastaan tätä sitten pahensi hyvin epävarmoja oltiin myös sitä, kuinka paljon aikaa menee talouksien elpymiseen, samoin kuin mitä välineitä pitäisi käyttää elpymisen tukemiseksi. Tämä ei siis ollut mikään helppo vuosi EKPllekään, e jonka piti vastata moniin haasteisiin. 2008 EKP eh, pyrki saamaan aikaan koordinoidun systeemin eri eh, keskuspankkien kesken Tämä lähestymistapa, johon EKP ryhtyi, osoittautui erittäin menestyksekkääksi. Minun täytyy tukea kollegani hänen johtopäätöksissään, mitä tulee EKPn tuloksiin. Olen samaa mieltä, että 2008 oli toiminnallinen ja oikeata toimintaa tehtiin. Olen myös samaa mieltä kollegoiden kanssa, joiden mielestä äh, esimerkiksi äh, korkotason valvonta äh, on ollut riittämätöntä. Se, miten se on siirretty keskuspankilta kuluttajalle. Minusta Trichet on tehnyt hienoa työtä, samoin kuin myös maltalainen kollegani mietinnön laatija. Kiitoksia seuraavaksi Pervans Beres. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Sattumalta aikataulun takia Jean-Claude Juncker ei voi olla täällä keskuudessamme niin kuin tapaan kuuluu. Olen sitä pahoillani. Meillä on tässä kaksi hyvää mietintöä se on tärkeää, että voimme syventää keskustelua Shiklunan mietinnön kautta. Voimme käsitellä tiettyjä perusasioita koskien teidän eh, seuraajanne nimittämistä, herra Trichet, demokratian nimissä eh, valuutan vuoropuhelu on tärkeä elementti, mutta se on tärkeää myös EKPn toiminnalle ja hallinnolle. Sven Gigolin mietintö. Herra Rehn, varmasti puhuttelee teitä siinä. Käsitellään teidän vastuualuettenne eikä EKPtä kun ajatellaan vaaraa euroalueen toiminnassa, vaaranahan on sosiaalisen mallimme purkautuminen, kun edeltäjänne Almunian esitteli euroalueen kymmentä vuotta. Siellä oli yksi tekijä, joka oli eh, erittäin selkä, nimittäin, että erot kasvavat euroalueen maiden välillä. Tässä olemme nyt ja jopa sop- perussopimusten ja vakaussopimuksen eh, laatijat aliarvioivat tämän ja meidän olisi otettava se huomioon kahdesta syystä. Ensinnäkin, jotta voisimme ymmärtää, että vakaussopimuksessa tietenkin julkisen eh, talouden eh, kestävyys on avainasia, mutta se ei riitä, kun etelän kansallisia toimivaltuuksia. Tarvitaan koordinaatiota ja yhteistyötä, se ei ole vielä hyvää. Tarvitaan tällaista henkeä. Se on nyt keksittävä. Me tarvitaan jonkinla- jonkinlainen, tarvitsemme jonkinlaisen taikasauvan. Sitten veroharmonisointi on merkittävää. Olen pahoillani, että strategia 2020 ei edes mainitse nyt tehtäviä töitä. Meidän on ehdottomasti päättävästi purauduttava yhteisö, yhtiöveron

Seuraavana Ludvigsson. Tack för ordet, herr talman. Jag skulle... Kiitos puhemies. Kolme seikkaa näistä mietinnöistä, joista keskustelemme tänään. Ensinnäkin, kun puhutaan julkisesta taloudesta, ei pitäisi puhua ainoastaan säästökysymyksistä, vaan pitäisi katsoa myöskin, mitä voimme tehdä, jotta saataisiin kasvua liikkeelle ja voitaisiin taistella työttömyyttä vastaan. Monissa maissa vaaditaan leikkauksia – julkisen menojen osalta, mutta samalla on tärkeää lisätä tuloja myönteisen kasvun kautta ja sitä kautta, että yhä useammat pääsivät tekemään töitä ja näin maksaisivat myös veroja. Hyvä, että Sikluunas mietinnössään on puhunut lisäavoimuudesta rahoitusalalla. Tässä on paljon tehtävää edelleen. Avoimuus ei ole vain hyvä tapa pyrkiä vastustamaan riskikäyttäytymistä – rahoitusmarkkinoilla. Lisäavoimuus on välttämätöntä myöskin siksi, että valvonta näin toimisi tehokkaasti, niin että julkiset rahoituslaitokset nauttivat suuren yleisön luottamusta ja se on hyvin tärkeää. EKPn pitäisi olla esimerkkinä tällä alalla ja huolehtia avoimuudesta työssään. Hyvä ensiaskel olisi se, että julkistettaisiin pöytäkirjat EKPn hallintoneuvoston kokouksista – me tarvitsemme avoimuutta keskeiseksi periaatteeksi myöskin järjestelmäriskikomitean. Jotta järjestelmäriskikomitean kannanotot vaikuttaisivat pääsääntöisesti, pitäisi huolehtia avoimesti tehtävästä työstä julkisesti. Hyvä, että Gigol mietinnössään painottaa sitä, että myös kriisiaikoina hyvin selkeästi pitää ottaa huomioon ilmastokysymykset. Emme saa antaa talouden kriisin hidastaa talouden vihertymistä. Meidän pitäisi nyt tukea uusiutuvia energialähtöjä, lähteitä, vihreän teknologian kehittämistä, ympäristöystävällisempää liikennettä. Ainoastaan tätä kautta saadaan aikaan kestävää kasvua. Kiitos. Frank Engel úr, kettő Kiitoksia Frank Engel, kaksi minuuttia. Tämä on varmasti euron elinajan vaikein hetki. Ilman euroa EU varmasti olisi devalvaatio sodassa. Valuuttaepävarmuus olisi hävittänyt Euroopan poliittisen vakauden vaihtokurssi. Ongelmat meiltä on nyt säästetty Toivomme euroalueen parempaa taloushallintoa, sitovampaa ja näkyvämpää hallintoa. Ja jäsenvaltiot eivät kuitenkaan tunnu toimivan tähän suuntaan. Vain solidaarisuuden kautta voidaan padota, padota Kreikan tapaiset ongelmat ja voidaan välttää ongelmien leviäminen Viime viikkojen poliittiset, poliittinen sanankäyttö ei ole hyödyttänyt Kreikkaa, kun emme auta vaarassa olevaa maata, heikennämme euroalueen vakautta. Eurooppa tarvitsee kunnollisia välineitä, obligaatiomarkkinoita esimerkiksi, että vältetään pullonkaulat, jossa liian monessa maassa liian samanaikaisesti joudutaan ongelmiin. On myös otettava huomioon kansainvälistä rahoitusinstituutioita. Miksi euroryhmä ei voisi kuulua G20-ryhmään? Meidän olisi hyväksyttävä mahdollisimman pian uusia jäseniä euroalueeseen. Heidät on otettava vastaan innostuneesti eikä epäilevästi. Näin voimme vahvistua euroalueen laajentaminen edellyttää todellisen talouseuroopan laajemmista, kuten veropolitiikan harmonisointia ja talouspolitiikan koordinointia. Sikierski, kaksi minuuttia. Kiitos. Tämä on tauti, sairaus, joka yleensä johtaa parantumiseen ja sen kautta myös vahvistumiseen. Mutta se voi johtaa myös komplikaatioihin ja erityisiin vahinkoihin. Ajatelkaamme tätä sairautta, jota kutsumme kriisiksi. Kuinka se syntyi? Usein sairaus johtuu siitä, että emme ole huolehtineet itsestämme, tai se saattaa myös tulla ulkopuolelta. Kriisin syy on johtunut markkinamekanismeista. Markkinat itse eivät ole kykeneet vastustamaan spekulointeja ilman valvontaa ja ohjausta, varsinkin kun tulee epätavallisiin tilanteisiin kysymys. Joten markkinoita olisi pitänyt paremmin valvoa. Globalisaatio on tuonut mukaan globaaleja finanssilaitoksia paikallisille markkinoille. Globaalit, paikalliset, eurooppalaiset valvontaviranomaiset, eh, niitä ei ole ollut. Ja markkinoita eh, on johtaneet sellaiset arvot, kuten esimerkiksi voitto hinnalla millä tahansa. Ja tämä on johtanut romahdukseen. Mutta itse asiassa kaikki alkoi jo aikaisemmin esimerkiksi elintarvikekriisistä ja energiakriisistä, ja näitä valvottiin poliittisin välinein. Se tilanne, mikä meillä nyt on, liittyy myös äh, talous- ja kasvu- ja vakaussopimukseen. Jotkut maat äh, saivat tehdä enemmän kuin toiset. Miten voi olla mahdollista, että jotkut maat saivat rauhassa toimia väärin ja kuitenkin integraatiossahan on kysymys siitä, että toimimme yhdessä, myönnämme virheemme, myönnämme ne kansalaisille, pyydämme anteeksi ja pyydämme ymmärtämystä. Meidän täytyisi ryhtyä toimiin niin, että emme kuormita kaikkein heikoimpia kriisin kustannuksilla. Myös meidän toimemme liittyvät solidaarisuuteen. Meidän täytyy tarjota solidaarisuutta niille maille, joihin kriisi iskee pahemmin. Rasur. Eh, Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, pääjohtaja Trichet, sydämelliset kiitokset teidän tämmöistänne viime viikolla. päättävä riippumaton, johdonmukainen. Näin te olette toiminut ryhmänne kanssa myrskyisinä aikoina. Komission jäsen Rehn Viime päivien kannanotot olivat kannustavia. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta voitte jatkaa tällä linjalla johdonmukaisesti. Euro on vakauttava ankkuri myös kriisiaikoina. Meidän pitää muistaa se, että jokainen, joka pitää euroaluetta tai euroa Kreikan ongelmien syinä, kuten pääministeri Kreikasta selkeästi sanoi täällä parlamentissa viime viikolla. Euro ei ole syypää, vaan osa ratkaisua. Ilman euroa ei synny uudistusta, ei selkeitä tavoitteita, johon voidaan päästä. Meidän ei pitäisi ajatella, että ne, jotka ovat ongelmissa, eivät tarvitse nyt tukea. Lisäksi haluaisin sanoa, että eihän Kreikka täällä ole kerjäilemässä – rahaa. Tällainen käsitys syntyy, kun lukee päivälehtiä. Olisi hyvä, jos jotkut neuvoston jäsenet eivät lähtisi sisäpoliittiseen populismiin tässä, vaan yhdessä meidän kanssamme etsisi yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja. Kreikkalaiset eivät kenelle rahaa, eivätkä he tukea voikaan saada, vaan he haluavat tukea siinä, että voivat toteuttaa noudattaa säästösuunnitelmiaan ja tässäkin kolmen askeleen ohjelma selkeästi pääjohtaja Trise on sanonut, mikä on mahdollista. Lopuksi mm, me huolehdimme euroalueesta, mutta koko tämän talouden alalla tarvitaan kaikkien jäsenvaltioiden tahtoa, budjettipolitiikan koordinointia, harmonisointia veroalalla ja koordinointi koulutuspolitiikassa, tuossa sosiaalipolitiikassa. Tähän kehoittaisin nyt jäsenvaltioita. Näinlaisiin toimiin pitää saada jäsenvaltiot sitoutumaan myös euron etujen nimissä. Kiitoksia edustaja Karas. Seuraavaksi Edustaja Jaslovieska, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvät edustajat, viime vuosi oli myrskyisä euroalueella. Slovakia liittyi alueeseen, mutta tänä vuonna tulivat ilmi Kreikan talousongelmat. Pahiten, pahin kriisi, koska on iskenyt maailmaan. Kuinka voimme nyt vastata näihin haasteisiin? Mikä suuntaus olisi annettava maailmantaloudelle ja Euroopan unionille. Tämä päätöslauselma sisältyy tähän keskusteluun. Haluaisin kiinnittää huomioon tiettyihin näkökohtiin. Hyvät edustajat, talouskriisi ja Kreikan ongelmat sekä keskustelu Kreikalle annettavasta tuesta osoittavat meille, että tilanne on muuttumassa merkittävästi. Puheenjohtaja Barroso on halunnut tukea euroalueen maita, joilla on rahoitusongelmia. Välineet olisi kuitenkin määriteltävä euroalueen maiden välillä. Haluaisin näin ollen tukea komission jäsen Lewandowskin kantaa ja, ja tukea myös Puolan valtiovarainministeri Rostovskin kantaa liityn heidän vetomukseen. Kaikkien jäsenvaltioiden on toimittava euroalueen vahvistamiseksi ja taaten tukivälineitä Puolaa. Ei vielä kuulu euroalueeseen. Se tulee pian liittymään euroalueeseen. Ja jo nyt haluaisimme muotoilla alueen tulevaisuutta. Emme haluaisi sulkea näitä maita pois keskustelusta. Emme halua kahden nopeuden Eurooppaa. En, emme halua eroa euroalueeseen kuuluvien maiden ja muiden maiden välillä. Olemme yksi ainoa Euroopan unioni. Meidän on vedottava komission ja ekp jotta edistettäisiin euroalueen laajentamista olemassa olevien kriteerien mukaan. Pääjohtaja Trichetille haluan osoittaa kiitokseni työstä tänä vaikeana vuonna. Kiitoksia. No niin, nyt siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Kollega Mesarov. Köszönöm a biztos úrnak és az EKB elnök úrnak valami... Kiitos paljon komission jäsen, EKPn pääjohtaja Esittelijät ovat tehneet erittäin perinpohjaista hyvää työtä. Hyvin ongelmallista on se, että työttömyys lisääntyy jatkuvasti. Minun maani ei ole poikkeus. Työttömyys on tällä hetkellä 13 prosenttia. Meillä Slovakia on nyt euroryhmän jäsen ja sillä oli myönteisiä vaikutuksia talouteen, yhteiskuntaan ja politiikkaan. Useimmat slovakialaiset suhtautuvat myönteisesti euroon. Siksi on hyvin tärkeää, että euro edelleen luo vakautta, sitä arvostetaan edelleen. Ja parlamentin on tässä tuettava komissiota ja EKPtä, jottemme epäonnistu tässä tärkeässä hankkeessa talous- ja rahaliiton on siirryttävä korkeammalle tasolle, mutta tämä on strateginen kysymys. Tässä tarvittaisiin myöskin neuvoston toimia. Sigmantas Balsitis. Kiitoksia sitten Zigmantas Valsitis. Germas Kiitos äh, puhemies. Ottaen huomioon vaikea taloudellinen tilanne, emme voi olettaa nopeaa äh, elvytystä finanssikriisi on luonut tiettyjä taloudellisia tukiohjelmia, joita ei kuitenkaan ole niiden kesken harmonisoitu. Ja näitä rahoja on käytetty myös pankkien kesken. PK-yritykset menevät konkurssiin johtuen lainoituksesta. Jos me haluamme yhtäläistä lähtökohtaa kaikille, sen pohjalta voimme saada aikaan elvytystä kaikille. Ja tätä on annettava myös euroalueen ulkopuolelle. Andrew Sitten Andrew Brons, yksi minuutti. Thank you, Mr. President. The rapporteur, Mr. Secluna. Kiitos puhemies. Esittelee Sikluna sanoi, että EKP on pyrkinyt lisäämään likviditeettiä, mutta tämä ei ole siirtynyt pankkien kautta asiakkaille. Tuo on totta myös euroalueen ulkopuolella, ainoastaan euroalueella. Me olemme tyytyväisiä puolessanne siihen, että yhdistynyt kuningaskunta on euroalueen ulkopuolella. Valuutan pitäisi vastata oman maan tarpeisiin eikä 27 valtion keskiarvotarpeisiin. Oman valuutan ylläpitäminen on osa tätä. Kyse on kuitenkin siitä, että yksityiset yritykset, kaupalliset pankit huolehtivat luonnon, luoton annosta euroalueella ja sen ulkopuolella. Luotonanto mahdollisuus pitäisi siirtää yksityisiltä yrityksiltä niin, että voidaan ajatella esimerkiksi, miten rahoitetaan suuria infrastruktuurihankkeita. Tässä valtion pitäisi olla keskeinen tekijä, eikä ajatella niin, että tässä toimitaan pankkien lainavaroin. Petru Luhan, ur. Petru Luhan, yksi minuutti. Puhemies, kriisin aikana olemme nähneet, millaista fluktuatiota korkotasot aiheuttavat ja vaihtokurssit myös euro on tässä erottautunut edukseen yhteisen valuutan edut ja EKPn tarjoama likviditeetti sekä vaihtokurssien vaihtelun välttäminen on johtanut siihen, että äh, riskit, jotka eivät kuulu Euroopan euroalueeseen, ovat kasvaneet. Haluaisin vedota komission ja EKP, että ne rohkaisivat euroalueen laajentamista niin, että kaikki pääsisimme suojaan talouskriisiltä. Karin Kadenbach President. Kiitos puhemies. Herra Trichet, sydämelliset kiitokset kaikista niistä osista mietintöä, jossa on pidetty kiinni ja jossa on pyritty vähentämään alijäämiä. Kiitän tästä, koska minusta talouden kasvu ja sitä kautta Euroopan kilpailukyky kasvaa, mutta samanaikaisesti se vähentää myös niitä negatiivisia vaikutuksia, mitä tällä kriisillä on kansalaisten elämään. Ja sen vuoksi minä uskon, että on erittäin tärkeää, että annetaan sosiaalista ja taloudellista merkitystä esimerkiksi budjetille. Ja Euroopassa täytyy investoida terveemmin, meidän täytyy investoida tutkimukseen, koska jos näin ei tehdä, niin me emme saa tervettä ja kilpailukykyistä Eurooppaa. Ja silloin tämä kritiikki kaatuu niiden niskaan, jotka eivät ole syyllisiä tähän kriisiin. Jos me emme investoi ihmisiin, Euroopalla ei ole tulevaisuutta. Sen vuoksi sosiaalinen näkökulma täytyy pitää mielessä myös jatkossa. Kiitoksia, Boltso. Elnök úr, köszönöm a szót, nem jelentkeztem felszólalásra Puhemies, en pyytänyt puheenvuoroa. Ehkä kollega Seger pyysi sitä, mutta kiitoksia kuitenkin. Viimeinen puhuja, edustaja Wertman. Kiitos arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Talous- ja rahakriisi, tämä rakenteellinen kriisi, tarkoittaa sitä, että meidän pitää hoitaa valvonnasta euroalueella. On huolehdittava finanssipolitiikasta tehokkaasti. Tämä ei kuitenkaan saa tulla kansalaisten maksettavaksi. Ja haluaisin todella, että ollaan tässä varovaisia ja vastuuntuntoisia. Kiitos. Kiitoksia. Tähän viimeiseen puheenvuoroon olemme päättäneet menettelyn ilman puhujalistaa ja nyt annan puheenvuoron uudelleen EKPn pääjohtajalle Jean-Claude Trichelle. Kiitoksia puhemies puheenvuorosta. Minun on sanottava, että mm, olen nyt kuusi ja puoli vuotta käynyt täällä Euroopan parlamentissa ja nyt ensimmäistä kertaa havaitsen, että näin paljon tehdään analyysiä, käytetään puheenvuoroja, näin paljon tehdään ehdotuksia olen todella vaikuttunut siitä, kuinka rikasta keskustelua täällä on käyty. Minun on tehnyt suuren vaikutuksen myös kantojen moninaisuus. Mikäli sallitte, haluaisin vielä välittää vi- viestini näiden viimeisten huomioiden jälkeen. Nämä kaikki huomiot olivat kiinnostavia ja asian kuuluvia EKP tulee panemaan ne merkille tarkkaan. Ensin haluaisin sanoa, että paljon puhuttiin tämän ajan haasteista, EKPn haasteista. Myöskin kehuja EKPlle siitä, että EKP on reagoinut reaaliajassa hyvin hankalissa oloissa. Sanoisin, että uskoakseni minä ja kollegani olemme pyrkineet tekemään parhaamme hyvin, hyvin poikkeuksellisissa oloissa – pahimmissa oloissa sitten toisen maailmansodan. Luultavasti pahimmat ensimmäisen maailmansodan jälkeen, jos emme olisi reagoineet niin nopeasti. Mutta monet teistä sanoivatkin, että haasteita on ollut muillakin keskuspankeilla Euroopassa ja muualla maailmassa, joten meidän kaikkien täytyy kantaa nyt valtava vastuu. Olen täysin samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat sanoneet, että ei voida sanoa, että vaikeat ajat ovat nyt takanapäin. Vaikeista ajoista ei ole päästy vielä eroon. Emme voi palata business as usual ajatteluun entiselle. Meidän pitää olla tarkkana. Myös kasvu- ja työllisyyteen liittyvät parlamentin voimakkaat viestit minä kuulin ja olen aivan samaa mieltä. Vakauden kautta, siinä että uskot kattavasti huolehditaan vakaudesta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Uskon, että me olemme mukana vaikuttamassa kestävään kasvuun, kestävien työpaikkojen luomiseen, mutta rakenneuudistukset, tämä on meidän viestimme, jotta voidaan parantaa Euroopan kasvukapasiteettia. Kasvukapasiteetti Euroopassa on kaikkein tärkeintä. Selkeä viesti, joka tuli teiltä, jota EKP täysin tukee. En halua nyt tietenkään puhua komission jäsenen nimissä, mutta hallinto. Se, miten hallinnoidaan Eurooppaa 27 valtiota, euroalueen 16 valtiota on tietenkin tärkeä. Meidän pitää todella toimia vastuullisesti. On kyse sitten EUsta tai euroalueen maasta. Meidän pitää huolehtia vastuullisesta toiminnasta. Siitä, että valvotaan toisia. Meidän pitää todella huolehtia siitä, että kasvun vakaussopimusta noudatetaan pilkulleen. Ja siksi talouspolitiikan valvominen on EUn sydämessä, samoin kuin rakenneuudistuksen täytäntöönpanon valvominen ja se, että valvotaan, miten kustannusten osalta kilpailukyky kehittyy EU-ssa, erityisesti euroalueella? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. En halua puhua enempää Kreikasta ja eri kysymyksistä, jotka ovat tässä pelissä. Minulla oli jo mahdollisuus vastata moniin kysymyksiin talous- ja rahasioiden valiokunnassa parlamentissa. Haluaisin vain sanoa seuraavaa. Kreikka on nähnyt roolin mallinkin Irlannin. Irlannilla oli valtavan suuria ongelmia, kuten yksi parlamentin jäsen täällä sanoikin. Ja Irlanti suhtautui hyvin tiukasti tähän ongelmaan, hyvin päättäväisesti, hyvin ammattitaitoisesti, pätevästi. Ja tämä on tunnustettu kaikkien joukossa. Tämä sanottani toistaisin, että EKPn arvio uusista toimista, joihin Kreikan hallitus on ryhtynyt, on, että nämä ovat vakuuttavia toimia ja kannustavia. Sitten sananen pitkän aikavälin tilanteesta euroalueella. Me kyllä onnistumme seuraavan 10 tai 20 vuoden näkymillä huolehtimaan edelleen euron alueen hintavakaudesta. Tämä ei ole teoriaa, faktaa, että tässä on onnistuttu tähän mennessä. Nämä ovat lukuja. Tämä, todella. Korostan tätä. Euroalueen kaikki tietävät, että keskimäärin inflaatio tulee olemaan alle 2 prosenttia tai lähellä 2 prosenttia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä – niiden on vedettävä niistä kansalliset johtopäätökset. Ne hyötyvät kuulumisestaan euroalueeseen. Niiden ei pidä katsoa ainoastaan kansallista tilannetta ja kansallista inflaatiota, joka loitontuisi siitä, minkä me takaamme, koska tätä meiltä on pyydetty. Me olemme uskollisia mandaatillemme ja näin voidaan edistää Euroopan hyvinvointia ja vakautta. Lopuksi, hyvä puhemies, haluaisin lyhyesti käsitellä avoimuutta. Niin kuin olen jo usein sanonut parlamentin jäsenille, olemme maailman avoimimpia, kun ajatellaan analyysien välitöntä julkaisua, näitä väliaikaisjulkaisuja myös mitä tulee neuvoston eh, tiedotustilaisuuksiin, Ainoa asia, missä me emme päätä, koska meillä on hyvä syy siihen, on se, että me emme anna niiden nimiä, jotka äänestävät äh, minkäkin puolesta sen vuoksi, että meidän mielestämme meidän äh, viestimme on se, että emme ole mikään yksilöiden joukko, vaan me olemme kollegio. Hallintoneuvosto on yksi yhtenäinen yksikkö. Me emme ole vielä tilanteessa, jossa voimme sanoa business as usual. Meidän täytyy uudistaa finanssimarkkinat perusteellisesti niin, että voimme olla varmoja siitä, että vastaavanlainen kriisi ei synny uudelleen. Ja vielä viimeiseksi Puolasta ja Unkarista. Yksi jäsen täällä puhui Puolasta ja Unkarista ja sanoi, että niitä ei EKPn taholta kohdella niin kuin olisi pitänyt. No minusta minä äh, kehottaisin tätä jäsentä äh, ottamaan yhteyttä näiden maiden keskuspankkeihin ja sieltä hän saa sitten tietää, että EKP on tehnyt hyvin läheistä yhteistyötä näiden kahden keskuspankin kanssa meidän kaikkien eduksi. Kiitos. Kiitoksia pääjohtaja. Nyt annan puheenvuoron komission jäsen äh, herra Reinille. Uh, uh, Puhemies, arvon jäsenet, haluaisin ensin kiittää erittäin vakavasti otettavasta keskustelusta. Olen kuunnellut kantojanne hyvin tarkkaan. Vedän sen johtopäätöksen, että parlamentin jäsenet tukevat taloushallinnon vahvistamista euroalueella ja Euroopan unionissa kokonaisuutena. Minun mielestäni tämän päivän keskustelu oli erittäin arvokas ajatellen myöskin Euroopan neuvoston kokousta tänään ja huomenna. Pidän myöskin hyvänä sitä, että keskusteluita voidaan pian jatkaa taloushallinnon kysymyksistä talous- ja raha-asian valiokunnassa. Mahdollisimman pian mielellään pääsiäisen jälkeen. Olen yhteydessä teihin ja pian esitän myös konkreettisia ehdotuksia. Kaksi toimintalinjaa, joiden kautta voidaan vahvistaa taloushallintoa, joka on ratkaisevan tärkeä. Ensinnäkin kulmakivi on aidon uskottava ja paremmin ennaltaehkäisevä, tiukempi budjettipolitiikan valvonta jolla katetaan myöskin keskipitkällä aikavälillä budjettipolitiikkaa, katsotaan suosituksia, esitetään niitä ja annetaan varoituksia jäsenvaltioille, jos ne ovat tarpeen. Toinen kulmakivi on tehokkaampi, ennaltaehkäisevä, systemaattisempi makrotalouden epätasapainojen valvonta – jotta nähdään nopeammin erot kilpailukyvyssä euroalueen jäsenvaltioiden välillä ja EUn jäsenvaltioiden välillä. Myöskin niin, että käytetään sitovia poliittisia suosituksia tässä mielessä. Tämä on tarpeen, jotta voidaan estää se, että epätasapaino lisääntyy. Haluan sanoa, että on ihan itsestään selvää, että kaikkein kiireellisin tarve on epäilemättä niissä maissa, joissa alijäämä on nyt suurta ja kustannusten pohjalta kilpailukyky heikkaa. Tämä ei koske ainoastaan Kreikkaa, vaan myös muita maita. Yhtä itsestään selvää on se, että me emme halua emmekä voikaan tällä sanoa sitä, että kukaan heikentäisi vien, vientikilpailuasemaa, kun ajatellaan – maita, joissa on ylijäämää tällä hetkellä. Tavoitteena ei siis ole, että Bayern München pelaisi Lyonia vastaan heikommin, vaan että parannetaan viennin kilpailukykyä silloin, kun se on tarpeen, ja parannettaisiin kotimaista kysyntää silloin, kun se on tarpeen ja mahdollista. Ja näin sekä Bayern München että Olympic Lyon pelaisivat paremmin eurooppalaisina joukkueina, niin että sekä puolustus että hyökkäys toimisivat toim- voimakkaammin. Hyvät näistä herrat, arvon jäsenet, tästä on kyse arvoalueella ja Euroopan unionissa. Kiitos. Köszönöm, Oli Rehn, Végezetül a két előadónak adok szót. Kiitoksia. Lopuksi annan puheenvuoron vielä kahdelle esittelijälle, Edustaja Shikloni, Shikluna, kolme minuuttia. Pyydän teitä noudattamaan puheaikaan. Pyydän teitä olemaan hiljaa. A few points first I would like to take. Puhemies, haluaisin kiittää mahdollisuudesta saada kiittää EKPtä sen yhteistyöstä – ja sen pyrkimyksestä vastata minun kysymyksiini. Sitten haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä heidän tiimityöstään, kun olemme tehneet yhdessä tarkistuksia tähän mietintöön ja sitten saaneet tämän mietinnön hyväksyttyä. Olemme nähneet, että edellinen taantuma oli varsinainen haaste. Euroalueen ongelmat eivät ole uusia, ne ovat hyvin tunnettuja. Me tiedämme kuitenkin, että me emme ole vielä kuitenkaan optimaalinen valuutta-alue. Oli mikä oli. Oli mikä oli, siksi meidän täytyy olla innovatiivisia. Meidän täytyy noudattaa järkeviä talouden periaatteita ja tietysti niiden pitää liittyä eurooppalaiseen yhteiskunnallisen kohesion pääperiaatteeseen. Jotkut ovat todenneet, että EKP ei voi auttaa Kreikkaa, koska se on lausekkeessa kielletty artiklassa 102 uudesta sopimuksesta. Mutta siitä huolimatta meidän täytyy panna täytäntöön pelastustoimia. Se on eri asia kuin väliaikainen taloudellinen apu. Me tiedämme, että meillä on monia vaihtoehtoja Jotkut voidaan toteuttaa lyhyellä aikavälillä ja toisia sitten keskipitkällä aikavälillä. Kuten kollegani minua ennen totesivat, me kaikki eurooppalaisina kunnioitamme euroa ja me kaikki halusimme menestyä. Me voimme onnistua, joten parlamentin, komission, neuvoston ja Euroopan keskuspankin tulisi toimia yhdessä ja miettiä mikä on oikea tie eteenpäin. Lopuksi meidän on palautettava ihmisten luottamus rahoituslaitoksiin toimilla, joihin liittyy suurempaa avoimuutta, parempaa riskinhallintaa ja sopivaa sääntelyä. Meidän on varmistettava, että tämän laajuinen kriisi ei enää toistu. Kiitoksia puhemies. Következő utolsó. Kiitoksia herra Skekuna. Sitten viimeisenä saa puheenvuoron. Haluaisin pitää nyt kärsivällisyyttä. Herra Sven Giegold, kaksi minuuttia lopuksi. After this debate, uh... Tämän keskustelun jälkeen haluaisin esittää kolme lyhyttä kommenttia. Ensinnä olen sitä mieltä, että kun tarkastellaan eri näkemyksiä ja mielipiteitä parlamentissa, niin meillä ei ole samaa mielipidettä tasekysymyksestä, epätasapainotekijöistä. Täältä tuli selviä mielipideeroja esiin ja meidän pitää olla varovaisia mielestäni ja aivan erityisesti haluaisin kiinnittää tähän huomiota, herra Rehn, herra Tysä, ette te ole sulle toista silmäänne so- sokeaksi, koska meillä on tässä keskeinen ongelma, Nimittäin periaatteessa olemme samaa mieltä siitä, että kustannusten pitäisi, menojen pitäisi kasvaa ja tuottavuuden rinnalla. Joillakin mailla taas oli liian suuria menolisännyksiä. On hyvä, että te toimitte, mutta toisaalta on monia maita, jotka käyttävät veropolitiikkaa samoin kuin palkka määrittelyänsä, jotta ovat alle tämän kynnyksen. Ja jos ei toimi näissä kysymyksissä, ja minä tiedän, että jotkut ECOFIN neuvostossa eivät ole samaa mieltä tästä lähestymistavasta, silloin tulee tulta EU-alueen, euroalueen pohjaksi. Tämä on eteen vaarallista ja minä pyydän, että ette sulje toista silmäännekään. Ja myös kehottaisin kollegojan olemaan sulkematta toista silmäänsä. Kun tarkastelemme Kreikkaa, ja vakausohjelmaa, jota täällä ylistettiin, haluaisin korostaa, että tässä on iso ongelma, johon ja haluaisin viitata viime viikkoisen vierailuuni Kreikassa. Suurin osa ihmistä Kreikassa on sitä mieltä, että viimeisen 10 tai 20 vuoden aikana monet ihmiset tulivat erittäin rikkaiksi olosuhteissa, jotka eivät olleet oikeudenmukaiset. Ja jos ylistää irlantilaisten ponnisteluja, silloin ei voi verrata sitä Kreikan tilanteeseen koska ihmiset Kreikassa ovat sitä mieltä, että heidän pitäisi kärsiä johtuen asioista, joita he itse eivät ole tehneet ja aiheuttaneet. Tämän takia vetoan teihin, herra Treen. Painostakaa myös Kreikan hallitusta siitä, että on vakavissaan laittomasta varallisuudesta, jota on kerätty menneisyydessä. Muutoin ohjelma ei tule kansan hyväksymäksi ja se epäonnistuu myös johtuen taloudellisista syistä. Meidän pitää varmistaa, että ohjelma on sosiaalisesti oikeudenmukainen ja näin se ei vielä ole közös vitát bezárom. Tähän päättyy tämä yhteiskeskustelu. Kohta äänestetään. Señorías, ocupen sus asientos. Hyvät naiset ja herrat, käykää paikoillenne. Aloitamme äänestyksen. Lonnish on pyytänyt puheenvuoroa henkilökohtaisista syistä. Golnish, teillä on kolmen minuutin puheenvuoro, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Puhemies, 19.3. Euroopan yhteisön tuomioistuin antoi päätöksen, päätöksen ja totesi, että suurin osa parlamentistamme on rikkonut tiettyä lakia eikä ole puolustunut minun koskemattomuuttani kymmenen artiklan mukaisesti kansainvälisessä pöytäkirjassa. Samoin oli pyydetty ulkomaalaista kon- mepeltä Lukan Romanilta toimesta tämä pyyntö tehtiin ja minua vainottiin todella törkeästi oikeudellisesti ja poliittisesti rikoksesta lainausmerkeissä, että olin